Good morning everybody. No niin, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Hyvää huomenta, parhaat kollegat. Oh, full house this morning. Talo täynnä, tupa täynnä tänä aamuna, koska meillä on hyvin tärkeitä äänestyksiä Toivon, että kaikilla on äänestyskorttinsa mukana. Äänestyskortteja tullaan tarvitsemaan. Joten esityslistan kohta seitsemän. Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen muuttaminen. Valmistelijamme oli Bart Stas ja nyt me äänestämme. Tarkistus 26 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus Seitsemän raukeaa, joten 27 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten tarkistus 28 ja siihen on suullinen tarkistus ja siitä äänestetään kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Dagegen. Enthalt. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Dann fällt der split vote weg. No sitten tämä loppu. Kohta kohdalta äänestys raukeaa, joten äh, tarkistus 29 puolesta. 29 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Ai, sekin raukeaa. Joten tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen on vedetty pois, joten tarkistus 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 on vedetty pois. Tarkistus 32 ja siihen suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 raukeaa, 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi on tuossa kappale. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ykkösestä ei äänestetä. 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20. Wer für 20? Vastus 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Vastus 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Siis vastus 2 vielä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Vastus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 6 on vedetty pois. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 niin suullisesti muutettuna ja vielä kohta kohdaltakin. Ensimmäinen osa. Ei kun ei ollutkaan näin kohta kohdalta, pelkästään suullisesti muutettuna 23 puolesta. Vastaan tyhjää Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin loppuäänestys, joka toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. PPE aina zu viel on Täällä on EPPllä ja sitoutumattomilla kummallakin yksi ääni liikaa sitoutumattomilla edelleen yksi ääni liikaa, EPPlläkin. Tässä on hiukan nyt vielä harjoituksen puutetta näköjään. Siis EPPltä nyt yksi kortti pois ja samoin äh, sitoutumattomilta. Oreste Rossino. Kukas siellä nyt on sitoutumattomia? Teitä on yksi liikaa. Emano. Edelleen. Könnte die Nonna Skriisich Voisivatkohan sitoutumattomat nyt päättää, että kuka poistaa kortin äänestyslaitteesta? gibt's doch gar nicht. So, jetzt ist das... No, vihdoin, mutta nyt vihreät ovat laittaneet yhden kortin koneeseen, joten nyt vihreillä on yksi liikaa. Wir sortieren uns noch. Tässä nyt hieman järjestäydymme. Hienoa, hienoa. Ja näin äänestys päättyy. 58 puolesta kaksi vastaan ei tyhjiä. Sydämestä onnittelut Bart Stas tästä tärkeästä lausunnosta. Dann kommen wir zu Punkt 8 der Tagesordnung. Seuraavaksi siirrymme esityslistan kohtaan kahdeksan. Komm, Mensch, Abstimmliste. Abstimmliste. Todella siis kohta kahdeksan esityslistaa elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. EP SDPllä on kolme ylimääräistä ääntä siellä. Ja herra Hartong on ylimääräinen siellä sitoutumattomissa, joten poistakaapa korttinne. EPPllä edelleen yksi, kaksi liikaa. Aldella yksi liikaa. PPE aina zu viel. EPPllä yksi kortti liikaa, Aldella yksi kortti liikaa. Immer noch, bitte yhä edelleen. Hienoa, kun kaikki olette näin innostuneita äänestämään, mutta teitä on nyt kerta kaikkiaan yksi liikaa. Alde, yksi kortti pois. Paul Newton Dunn hat Paul Newton Dunn luopui. Nyt EPPllä on edelleen yksi ylimääräinen kortti koneessa. Wir haben zwei Koordinatoren, müsste doch einen... Kaksi koordinaattoria paikalla, eikös nyt jompikumpi saisi järjestystä ryhmäänsä. Teillä on edelleen yksi kortti liikaa siellä. Äänestys päättyy. 36. 36 puolesta 23 vastaan kolme tyhjää. Hyväksytty. Joten konsolidoitu tarkistus 5 raukeaa. Seuraavaksi konsolidoitu tarkistus 6 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Hyvä on, tarkistetaan koneellisesti. Kyseessä siis tarkistus konsolidoitu kuusi. EPP EPPllä ja myös SDllä yksi liikaa. EPPllä edelleen yksi liikaa. Emano. Yhä edelleen. Peter Liese. Können wir da nicht sagen, wer jetzt von den Ersatzleuten... Eikö voitaisi sopia, että kuka varajäsenistä nyt jättää äänestämättä? Teitä on kertaakaan yksi liikaa. No niin, nyt äänestys voidaan päättää, koska äänestäjämäärät ovat kunnossa. 29 puolesta 32 vastaan hylätty. Sitten konsolidoitu tarkistus seitsemän puolesta. Wer ist dagegen? Enthaltung. Tyy, vastaan tyhjää hyväksytty. Jatketaan. Tarkistus 137. Siitä kohta kohdataan äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjä, hylätty. Tarkistetaan. Beendet. Äänestys on päättynyt. Aivan selvinäänin hylätty. Ja enemmistöt todella pitävät näin paikkansa. Sitten toinen osa, siis 137 edelleen toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 21 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ensimmäinen osa 138 siis. EPPllä yksi ääni liikaa. Jetzt ist gut, beendet. Yes. No niin, nyt pitää paikkansa hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 136 ja 140 identtiset puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142, 143, 144 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Hyvä. 145 koneäänestys. Abstimmung Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 29 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30a, 147 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3. 30b, ja. 30b siis, eikä suinkaan 300, niin kuin puheenjohtaja ensin oli sanomassa. 30b puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Hyvä. Koneäänestyksellä 30b tarkastetaan. SD aina yksi ylimääräinen ääni. Hyvä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 148 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta 32. Tarkistetaan tuloskoneäänestyksellä. äänestyksellä beendet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan ihmeessä, jos haluatte, mutta tilanne oli kyllä mielestäni aivan selvä. 152 siis. Slyterivasi. Päättynyt. Hyväksytty. Sitten 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 151, 153 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 35 esittelijältä puolesta. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 155 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 155 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. No kyllähän se aivan selvin äänin hyväksyttiin. 157 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Sata puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 158 var. abgelehnt. 158 hän hylättiin, joten seuraavaksi 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40 puolesta. Dagegen. Vastaan. Tyhjää. 40 Beendet. Päättynyt. Hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Es geht weiter Seite. Haben die dieselben Seiten? Nicht notwendigerweise. Also, nicht alle haben dieselben Seiten. Dann geht es weiter mit 100. Joka tapauksessa tässä seuraavaksi sitten sitten 187, 187 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 47 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108 identtiset puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Neljäkymmentäyhdeksän puolesta vastaan, tyhjää, ylätty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Äänestys on päättynyt. Hylätte. 191 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 50 koneäänestys. Äänestys on alkanut. Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 193. Ensin äänestetään suullisesta tarkistuksesta. Äänet puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten tarkistuksesta kokonaisuutena puolesta vastaan tyhjää hylätty. 194a ja 192a identtiset. Aha, mutta ne raukeavatkin totta. Sitten 51a kohta kohdalta ensimmäinen osa. Ai sekin raukeaa. Kiitoksia rouva esittelijä. Joten äh, second part? Sorry? What falls? First part and second? Second part. Only the second Only The second part. Wir müssen den ersten Teil abstimmen. the first part we should vote. Also nur der Aha, siis äh, vain jälkimmäinen osa raukesi ensimmäisestä osasta on äänestettävä 51a ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 194b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 100. 194b koneäänestys vielä. Äänestys on päättynyt. Tiukoilla meni, mutta hyväksytty. 195 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ahaa, no tarkistetaan sekin. 195. Äänestys on päättynyt. No niin, se hyväksyttiin selvällä enemmistöllä. 196. 196 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 197 dafür. 197 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 205 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten menemme pitkälle taaksepäin. Minulla tämä on sivu 13 ja tarkistus 56. Löysivätkö kaikki tämän? Tarkistus 56 puolesta. Eikö vielä? Artikla 26, kappale 1. Tarkistus 56 esittelijältä puolesta. Vastaan. Edustaja Wilmot. Um, Puheenjohtaja, me hyppäsimme tämän yli ja siksi en ollut ajoissa. Muut 214, 217 ja 223 tässä lukee, että niiden pitäisi tai jos konsolidoitu tarkistus ää, menee läpi. Ne ovat eri aiheesta, niin ne ei pitäisi Että Tämä on erillinen kysymys ja meidän pitäisi äänestää niistä, koska niitä ei ole katettu tällä konsolidoidulla tarkistuksella. Um, Gut, äh, ich würde Folgendes vorschlagen. Hyvä on. Minä ehdottaisin seuraavaa, koska äänestämme siitä, että äänestämmekö tästä, koska esittelijä vastustaa ja nyt valiokunnan täytyy äänestää siitä, tuleeko tämä tässä katetuksi vai ei. Eli nyt meidän ensin luettava, mistä tässä on kyse. Esittelijä tietää, mistä on kyse. Glenis Wilmot vielä maini tämä artikla joista, nämä artiklat, joista on vielä äänestettävä. Article 20. Artikla 25, kappale 2. 214 tarkistus. Tarkistus 214. Ja 217 ja 223. Nämä tarkistukset. Entis. Minä luen nämä, koska ne ovat identtiset. Tekstissä sanotaan, milloin on syitä, mm, että olisi epäkäytännöllistä mainita lihan, siipikarjan ja kalan alkuperämaa jalostetuissa tuotteissa. Seuraava lausunto voidaan laittaa tähän tuntematon alkuperä. Nämä ovat ne kolme identtiset Äh, identtistä tarkistusta, joista nyt pyydetään äänestettävän. Nyt äänestämme siitä, äänestämmekö, ja riippuen siitä, mikä tulos on, äänestämme sitten tai emme näistä tarkistuksista. Siis tätä tarkasteltiin päiväkaupalla, eli jos äh, nämä konsolidoidut tarkistukset äh, hyväksytään, mikä sitten, mitkä äh, raukeavat. Näistä tarkistuksista ei saa äänestää, ne raukeavat, koska konsolidoitu tarkistus neljä hyväksyttiin. Näin se nyt vaan on. Schlage vor, wir stimmen jetzt ab. Wer... Äh, on. Minä ehdotan, että me äänestämme. Kuka kannattaa sitä, että me äänestämme näistä tarkistuksista? Kuka kannattaa sitä? Kuka vastustaa sitä? Meidän on tarkistettava tämä koneellisesti. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Eli me emme äänestä tästä. Menemme nyt siis tarkistukseen 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 269 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Identtiset 270 ja 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Mutta kaikki ne, jotka täällä äänestivät käsiäänestyksellä, eivät käyttäneet nyt äänestyskorttia, mutta tämä on hylätty. Nyt sitten 276, 271 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 57b puolesta. 57b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 57b. Äänestys päättyy. SNDllä on yksi jäsen liika. No niin, nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. 277, 278, 279 identtisiä puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. No voimme se tietenkin tarkistaa, mutta mielestäni tämä nyt oli aika selvä tulos. Tarkistus, äänestys alkaa. Herra Hartungin otettava kortti ulos. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten tarkistus 57a ja 280, jotka ovat identtiset puolesta. Vastaan. Minä en nyt tässä tunnista mitään. Kovin harvat täällä nostavat kättä uudelleen. 57 a 280 puolesta. No nyt näkyy se vastaan. Tyhjää. Hyväksytty.

285 puolesta. Edustaja Sommer, jos SNT, liberaalit, vihreät ja GUE äänestävät puolesta, niin yleensä se saa enemmistö, mutta tarkistetaan nyt vielä, jos haluatte. 59 koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. No, nyt ne äänestävät eri tavalla. Äänestämme nyt tarkistuksesta 59. Äänestys päättyy. Tässä nyt on tapahtunut virhe. Edustaja Sommer halusi, että me, tarkistamme, eh, että me tarkistamme vielä tarkistuksen 59, eli että poistetaan tämä artikla 29. Eli nyt äänestetään tarkistuksesta 59, äänestys alkaa. Onko äänestys? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 285 Liotardilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusikymmentä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 287 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62, 63, 64 ja 65 yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta vastaan Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 289 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kohdalta äänestys 290. Ensimmäinen osa 290 tarkistus ensimmäinen osa tässä lukee puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa on identtinen 69 kanssa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty myöskin. No niin, nyt meidän on äänestettävä seuraavista erikseen, koska konsolidoidut tarkistus hylättiin. Eli 291 puolesta. Puolesta. Edustaja Sommer. Äänestyslistassa on virhe. Tällähän todetaan, että että 292 raukeaa, jos konsolidoitu tarkistus 6 hyväksytään. Se hyväksyttiin, mutta tämähän raukeaa siksi, että tarkistus konsolidoitu 7 hyväksyttiin, koska nämä molemmat konsolidoidut vaativat pakkauksen etupuolelle elintarvikkeissa merkintöjä. Koska konsolidoitu seitsemän hyväksyttiin, niin tämä raukeaa. Me olemme eri mieltä, joten toimimme kuten äsken, eli äänestämme siitä, äänestämmekö. Eli nyt on kyse siitä, raukeako tarkistus 291 vai ei. Nyt äänestämme tästä. Kuka kannattaa sen, siitä äänestämisestä? Kuka vastustaa sitä? Tämä nyt on tarkistettava. Me olemme keskellä äänestystä äänestämme koneellisesti. Yksi EPP-jäsen liikaa. Nyt on hyvin. Äänestys päättyy. Enemmistö vastustaa sitä, että äänestämme tästä tarkistuksesta. Nyt menemme. Karl Schlüter, työjärjestyspuheenvuoro. Well, I think... Minun mielestäni, tai siis en ymmärrä, miksi äänestämme siitä, äänestämmekö, koska kyseessä ovat eri artiklat. Kompromissi seitsemän eh, viittasi 33.2 artiklaan, mutta tämä 33.3 artiklaan, joten eihän tämä voi raueta, eh, koska kyseessä on eri artikla. Also, <laughs> sorry. Die Mehrheit hat... No niin, enemmistö on äänestänyt siitä, että se raukeaa ja siksi menemme nyt tarkistukseen 292 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ylätty. 293 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 293. Äänestys alkaa. Yksi SND-jäsen liikaa. Vieläkin. Nyt on parempi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 297 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan 297 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten identtiset tarkistukset 294, 295, 298 ja 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 301. Se on hylätty. Tarkistus 301 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 296 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 299 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Mutta voimme tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty kyllä. Seuraava. Raukea. Ja menemme tarkistukseen 73, artikla 33, kappale 4. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 312 puolesta. Ää, ensin tässä on suullinen tarkistus. Suullinen tarkistus puolesta. Ää. No sitten äänestämme alkuperäistekstistä ja alkuperäisteksti on vedetty pois. No sitten menemme tarkistukseen 76a. Suljen tarkistus 76a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 se raukeaa. 315 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 300. 16. 316 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraava raukeaa. 76 C puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 76 C. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 319 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tämän voimme tarkistaa. 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 320 puolesta vastaan tyhjää hyväksy. 321 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 325 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kahdeksankymmentäyksi on hylätty. 326 puolesta vastaan. Tyhjää. No tarkistetaanpa. 326. Meillä on yksi SNDn jäsen liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 326. Sitten 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 327 raukeaa ja sitten 83 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 83. Äänestys alkaa. Sieltä vielä puuttuu joku. No niin. Äänestys päättyy. Hylätty. 330 puolesta. 330 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 329 eh, puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 85 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 331 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 334 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 337 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 339 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 342 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 344 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 345 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 347 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 348 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 349 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 350 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 351, 350 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 351 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 354, 300, 353, 359 identtiset puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa tämä vielä. 353, 359. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 355. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Haluatteko tarkistaa toisenne osan? Se on hyväksytty. Ei siis tarkisteta, halusitte vain tietää tuloksen. Hyväksytty. 89. Sitten 89 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 356 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 357 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.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 96 tarkistetaan koneäänestyksellä. Abstimmung beendet. Äänestys on näin päättynyt. Aivan ilmiselvästihan se hyväksyttiin. Sitten 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 362 ja 64 ovat identtiset puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 366 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 366. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt. Aivan ilmiselvästihän tämäkin hyväksyttiin. Ja nyt Es geht weiter mit Sitten 370, 373 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi kahdeksankymmentä yksi. Tähän on suullinen tarkistus, äänet puolesta. Vastaan. Tämäkin on tarkistettava koneäänestyksellä. Lopputulos ei ollut selvä. 381 suullinen tarkistus puolesta. Äänestys on päättynyt. No hyväksytty. Ja sitten 382 äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 383 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 383 tarkistetaan koneäänestyksellä. Abstimmung ist. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten yhtenä ryhmänä kolme hyväksytty. 99 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. 99. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 100 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 387, 388 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Täältä sitten 386 raukeaa. Seuraavaksi 389 puolesta vastaan tyhjää yllätty. 390, 391 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 392 suullisesti tarkistettuna. Äänet puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten 393 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi 400. Ei, kun 102han täällä on vielä välissä. Päästys 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistus 400 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 401 puolesta vastaan tyhjää. Valitettavasti Rouva Delange hylätty. Sitten 402 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 104. Tarkistus 104. Ja tämä yhdessä 106 ja 107 tarkistusten kanssa puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nyt johdantosan kappale, tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, kaksi. Kohta kohdalta kolmessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty, toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, kolmas osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 108, äh, kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan. Tarkistetaan kuusi Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110. Kohta kohdata ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Enthaltung angenommen. Neun dafür. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 112 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 114 ja 10 ovat identtiset. 10 ja 114 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 115 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 116 raukeaa 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaanpa 128 koneäänestyksellä. Äänestys on päättynyt päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrytäänkin sitten seuraavalle sivulle. 13. 13 täytyykin vielä äänestää. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 16 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tarkistetaan 131 koneäänestyksellä. EPP on nyt yksi ylimääräinen ääni siellä. Nyt on hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 131 hyväksytty, sitten 133 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 100... 19 sittenkin. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 135 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 136 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. olemme saapumassa päätökseen. Yksi ainut loppuäänestys, joka toimitetaan sähköisesti. Äänestys on alkanut. SDllä nyt yksi ääni liikaa siellä. Äänestys on päättynyt. Ja tulos on 57 puolesta, 4 vastaan, 1 tyhjä. Sydämelliset onnittelut Renate Suomea tästä tärkeästä mietintötyöstä. Äh, lange Schlacht. Pitkä taisto näin äh, päättyy. Ja täällä on osa Westlundin työjärjestyspuheenvuoro. Voisinko pyytää puheenjohtajaa yhdessä sihteeristön kanssa – kertomaan meille, mitkä säännöt ovat voimassa, kun puhutaan siitä, mitkä tarkistukset raukeavat. Mielestäni on tärkeää periaate esittää tarkistuksia jäsenenä, tarkistuksia, joista sitten äänestetään. Ja jos yksipuolisesti esittelijä voi päättää, että jostakin tarkistuksesta ei äänestetä. Ja hän siis näin voi estää tarkistuksista äänestämisen, niin haluaisin kyllä tietää, että minkälainen käytännössäännöstö meillä voisi olla, joka estää tällaisen yksipuolisen esittelijän toiminnan. Haluaisin, että tämä asia hoidetaan, koska tämä on mennyt aivan liian pitkälle. Päiväinen äänestystä saadaan konsolidoitu tarkistus ja sitten ilmoitetaan, että Nämä ja nämä tarkistukset raukeavat ja näin ollen niistä ei valiokunta voi äänestää. Kiitos. No, eh, tarkistusten hyväksymisestä ei äänestä, ei, ei päätä esittelijää, vaan työjärjestys ja työjärjestyksessä sanotaan, että puheenjohtaja tekee tämän päätöksen. Näin olemme tehneet ja kahdessa tapauksessa, joissa oli eh, epäilyksiä, annoin valiokunnan äänestä. Nyt menemme seuraavaan äänestykseen. Se on BKT sitten ja muut indikaattorit. Ja tässä esittelijänä on Anna Rosbach. No niin, Ekon 1 on ensimmäinen tarkistus. Äänestämme siitä. Sachen abzustimmen und also sozusagen nur zwei Abstimmungen. Einmal über alle noch abzustimmenden Sachen und eine Schlussabstimmung. Weil ah, ja. ja also es gibt... No niin, meillä on täällä yhteisymmärrys siitä, että yhteisymmärrys esittelijän ja varjoesittelijöiden välillä, että jäljelle jäävät niistä kappaleista äänestetään yhtenä ryhmänä. Eli jos kukaan ei vastusta, voidaan äänestää kahdessa, ry- kahdessa vaiheessa. Ensinnäkin yhtenä ryhmänä kaikista vielä hyväksyttävistä kappaleista ja sitten loppuäänestys. Täällä kukaan ei näytä vastustavan. Sitten kysyn, että kuka kannattaa sitä, että äänestetään yhtenä ryhmänä kaikista vielä käsillä olevista kappaleista. Kuka vastustaa? Tyhjää, hyväksytty. Sitten äänestämme loppuäänestyksestä sähköisesti. Entschuldigung, aber... Anteeksi nyt vain, mutta me äänestimme nyt yhtenä ryhmänä siitä, että me äänestämme yhtenä ryhmänä. Hyvä on, sitä kannatimme. Nyt meidän on äänestettävä yhtä ryhmänä ja sitten me äänestetään sitä vastaan ja sitten tulee loppuäänestys. conflict. bitte die Berichterstatterin jetzt mal noch mal Klarheit zu bringen. Anna Rosbach. Hiukan selkeyttä tähän äh, asiaan. Anna Rohma, Rosbach, miten meidän nyt tulee äänestää? Sanoakseni asian ihan lyhyesti. Me, yrit... me olemme saaneet Itreltä, Ekonilta ja Regilta tarkistuksia, joista olemme jo yhdessä, yhdellä kierroksella jo äänestäneet. Nyt varjoesittelyiden kesken sanoimme, hyvä on, me emme tee enää tarkistuksia, me haluamme tällaisen pohja-asiakirjan luoda tänään ja siksi pyysimme niitä, jotka jättivät tarkistuksia vetämään ne pois, niin että saamme aikaan tänään tällaisen pohja-asiakirjan. Tästä on nyt oikeastaan kyse. Siksipä, koska me olemme jo ensimmäisellä kierroksella äänestäneet Ekon, DV ja ITREn tarkistuksista, me yritämme nyt tehdä tämän niin selkeästi ja yksinkertaisesti, että päätämme sitten tämän asiakirjan, joka meillä on tässä edessämme. Ja, also, das heißt... Niin, eli me äänestämme yhtenä ryhmänä näistä harmaalla merkityistä tarkistuksista. Ne ovat ne, joista meidän on äänestettävä yhtenä ryhmänä. No sitten kysyn vielä kerran, kuka kannattaa näitä harmaalla merkittyjä tarkistuksia puolesta, vastaan, Ahaa, no nyt se meni oikein tyhjää. Hyvä. Ne siis poistuvat täältä. Kiitoksia Jutta Hauk tästä kommentista, tästä huomautuksesta. Ja nyt loppuäänestys. Kuka kannattaa näin muutettua mietintöä? Tämä loppuäänestys on koneellisena. Laittakaa kortit koneeseen. Äänestys alkaa. Herra Hartung voi ottaa korttinsa taas pois. Äänestys päättyy. mietintö on 59 äänellä hyväksytty yksi vastaan ja yksi tyhjä ääni. Onnittelut Anna Rospahille tästä mietinnöstä BKT ja muut indikaattorit. Kiitoksia kaikille varjoesittelijöille ja sihteeristölle tästä työstä, mitä olen tehnyt kaikkien eri mietintöjen parissa. Ja nyt menemme kohtaan Ja, wir haben jetzt... Nyt meillä on kohta esityslistalla, josta koordinaattorit eilen keskustelivat ja päättivät 26. huhtikuuta on Tchernobylin kahdes, onnettomuuden 25. vuosipäivä. Ja me päätimme jättää suullisen kysymyksen täysistunnossa keskustellaksemme tästä komission ja neuvoston kanssa. Tämä kysymys on teille jaettu. Kysymyksen esittelijät ovat sopineet tekstistä ja me hyväksymme tämän äänestyksellä. Kuka kannattaa tätä suullista kysymystä tässä muodossa? Kuka vastustaa? tyhjää. No, sitten viemme tämän täysistuntoon tällaisena. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on Oreste Rossin lausuntoluonnos. Vammaisten liikkuvuus ja osallistaminen sekä Euroopan vammaistrategia. Ja tässä on nyt puheenvuoro valmistelijalla herra Rossilla. Kiitoksia puheenjohtaja, kollegat. Tämä on mielestäni erittäin tärkeä lausunto, joka ähm, ylittää poliittiset rajat. Tässä on huomioitava ähm, henkilöitä, jotka ovat äh, vaikeammassa asemassa. Tämä on sosiaaliasianvaliokunnan mietintö, joka käsittelee vammaisten liikkuvuuteen osallistamista sekä Euroopan vammaistrategia 2010-2020, siis seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Lainsäätäjällä on minun mielestäni todella tarpeen, että henkilöillä, joilla on ongelmia, kutsummeko heitä vammaiseksi tai erilaisiksi, heille on annettava mahdollisuuksien mukaan samat oikeudet kuin muille kansalaisille. Mitä tämä tarkoittaa? Meidän on vaadittava, että jäsenvaltiot toimivat, jotta olisi käytössä erilaiset avut perheille, jotka tarvitsevat apua, jotka perheen sisällä yrittävät pitää, jolla perheen sisällä on vammainen henkilö, täytyy poistaa esteet liikkuvuuden edellä, täytyy varmistaa, että erilaisissa instituutioissa ja laitoksissa on paikkoja niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat, jotta vammaisilla olisi aktiivinen elinympäristö, joka sisältää työn, harrastukset, liikunnat, mahdollisuuden liikkua ilman ongelmia, että taataan näille ihmisille vähimmäistaso, että he voivat elää paremmin. Haluan muistuttaa siitä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet yhdistyneen kansakunnan yleissopimuksen sopimuksen, joka koskee vammaisten oikeuksia. Ja jäsenvaltiot ovat ratifioineet sen, ja kymmenen jäsenvaltiota on ratifioinut sen ja muut ovat ratifioimassa meidän tulisi äh, antaa samanlaiset terveydenhoitopalvelut vammaisille, koska vielä tänä päivänä on liian paljon eroavaisuuksia jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy äh, torjua äh, vammaisten hyväksikäyttöä, antaa mm, riittäviä palveluja, myöskin mielenterveyspalveluja ja toimia, jotta voitaisiin myös ennaltaehkäisevästi toimia ja huomioida näiden henkilöiden tarpeet. Meidän täytyisi taata vammaisten suurempi osallistuminen mm, työmarkkinoille. Meidän täytyy pakottaa jäsenvaltioille aktivoitumaan ja tekemään koordinoivaa työtä keskenään ja vaihtaa parhaita käytänteitä, mitä tulee työmarkkinoille osallistumiseen, mitä tulee rakenteellisten esteiden poistamiseen. Ei voida esimerkiksi ajatella, että vammainen henkilö, joka haluaa Torinosta mennä Milanoon työskentelemään, niin hänellä on vain kaksi junaa päivässä, jotka hän voi käyttää, joissa tai että henkilö ottaa junan matkustaakseen maasta toiseen, mutta hän ei pääse junasta toisessa maassa, koska siellä äm, hän ei pääse esimerkiksi pyörätuolilla ulos junasta. Joten meidän tulisi valiokuntana ää, äh, varmistaa, että nämä henkilöt voivat saada ne palvelut, joita heillä ei ole tai joita heidän on erittäin vaikea saada. Kiitoksia Oreste Rossi. Tämä on erittäin tärkeä lausunto, koska miljoonat ihmiset EU:ssa ovat vammaisia ja heillä on päivittäin näitä ongelmia ja siksi on hyvä, jos EUn parlamentti ottaa kantaa tähän kysymykseen. Meillä on puheenvuoro, pyyntöjä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. I'm uh, delighted to be... Kiitoksia puheenjohtajana. Olen erittäin iloinen voidessani olla tässä varjoesittelijänä. Voisin kiittää esittelijää hänen lausuntoluonnoksestaan. Suurin osa ihmisistä pitää itsestään selvänä, että he voivat hypätä bussiin, mennä ostoksille tai äh, vierailemaan ystävien luona tai käydä elokuvissa tai teatterissa, äh, surfata internetissä tai äänestää. Mutta yhdelle kuudesta eurooppalaista vammaisesta voi olla suuria esteitä tällaisten asioiden tekemisessä ja siksi tämä kymmenen vuoden strategia on erittäin tärkeä miljoonille eurooppalaisille ja äh, konsultaatiosta tiedämme, että EUn kansalaiset tukevat huomattavasti EUn toimia tällä saralla. Siksi haluaisin sanoa, että äh, komission jäsen löysi kahdeksan päätoimintaa, koska tämä on Envi-valiokunnan äh, mietintö, haluaisin keskittyä terveyskysymyksiin. Me tiedämme, että vammaisilla henkilöillä on usein rajoitettu päässä rutiini lääketieteellisiin kliinisiin tutkimuksiin, joka aiheuttaa ongelmia, jotka liittyvät heidän vammaisuuteensa. Meidän täytyy tukea toimia, joilla voidaan tarjota syrjimättömiä terveyspalveluita. Ja lopuksi haluaisin tukea sitä, että saataisiin aikaan eurooppalainen liikkuvuuskortti. Tällä tavoin voitaisiin vastavuoroisesti tunnuttaa kansallisia vammaiskortteja tai sitten luotaisiin eurooppalainen harmonisoitu liikkuvuuskortti. Haluaisin kiittää esittelijää hänen työstään ja odotan kovasti yhteistyötä lähiviikkoina. Kiitoksia sitten edustaja Uchas. Grazie, presidente. Per... Kiitoksia. Alderyhmän puolesta haluaisin onnitella esittelijää edustaja Oreste Rossia hyvästä lausuntoluonnoksesta. Hän varmasti hyväksyy eh, joitakin lisäyksiä siihen, koska tämä aihe, jota käsittelemme, on erittäin tärkeä useille henkilöille, mutta erityisesti ei siis pelkästään eh, henkilöille, jota tämä suoraan koskettaa, vaan kaikkea sitä yhteiskunnan osaa, joka on kiinnostunut vammaisten kysymyksistä ja meidän täytyisi nyt lähteä heti myönteisestä ajattelutapasta. Komission tiedonanto ottaa käyttöön erittäin tärkeän kysymyksen, nimittäin mahdollisuus antaa rahoituksellista tukea, eli antaa rahoitustukea myönteisille toimille, jotta Euroopan unionissa saataisiin aikaan tasa-arvoista kohtelua, ei ainoastaan mitä tulee pääsyyn erilaisiin rakenteisiin, vaan saman tasa-arvoa, mitä tulee koulutukseen muun muassa. Eli tämä on määräys, joka edistää sitä, että voidaan saada aikaan tasa-arvoiset mahdollisuudet, niitähän meillä ei tällä hetkellä sitä ole. Joten jotta voisimme tämän saavuttaa, meidän tulisi vielä lisätä tähän lausuntoon muutamia kysymyksiä ja haluaisin muutaman pienen kohtaan, muutaman kohtaa käsitellä. Esimerkiksi tämän lausunnon kohta viisi, sitä olisi syvennettävä, mitä tulee koulutukseen, mutta myöskin ammatilliseen koulutukseen, joka on yhtä tärkeää. Olisi tärkeää ottaa se mukaan tähän. Varmasti voimme tehdä tarkistuksen, joka ottaa sen mukaan. Tästä puuttuu myös kohta, jossa huomioidaan vammaisten sosiaalinen suojelu. Meidän on sanottava tämä selkeästi, että tarvitaan sosiaalisen suojelun järjestäjä. Me tarvitaan köyhyyden torjumista käsitteleviä ohjelmia, sosiaalisia asunto-ohjelmia ja muita. Ja lopuksi, koska Vammaisuuteen liittyy myös tietynlainen yhteiskunnallinen syrjintä, joka vaikuttaa henkilöiden hyvinvointiin. Täytyisi korostaa toimia, jotka mahdollistaisivat tällaiset tiedotuskampanjat liittyen tällaiseen syrjintään. Ja lisäksi pitäisi uudelleen järjestää toimet, eh, joita eh, on kohdistettu vammaisille Euroopan unionin taholta. Kiitoksia. Miss Kiitoksia sitten Rova Hybner. Dziękuję bardzo. Obszar, którym się dzisiaj zajmujemy, dotyczy wykluczenia często społecznego. Kiitoksia. Tänään keskustelemme itse asiassa sosiaalisesta syrjäytymisestä – kun puhumme näistä rajoista tai esteistä, joita on esimerkiksi se, että vammaiset eivät pääse juniin. Mutta minun mielestäni tässä kyse on hieman muustakin. Kyse on todella vapaasta liikkuvuudesta. Kyse on vammaisten vapaasta liikkumisesta ja tähän liittyvät tietenkin myös muun muassa näkövammaiset. Kyse on sosiaalisesta syrjäytymisestä ja kun näitä esteitä halutaan poistaa, niin esteitä on myös poistettava esimerkiksi tieteen saatavuudesta. Vammaiset eivät usein tätäkään estettä pysty ylittämään. Tai sitten työmarkkinoille pääsy. Monet ihmiset eivät voi käyttää sosiaalisia mahdollisuuksiaan. Tämä koskee myös vammaisten pääsyä työmarkkinoille. Meidän täytyisi mahdollistaa se, että heidän ei tarvitse käyttää sosiaali avustuksia. Ne ovat aivan viimeinen keino, mutta, mutta vammaisten tulisi pystyä elättämään itsensä muullakin tavoin. Minun mielestäni tässä tehdään hyviä ehdotuksia meidän ää, kaikista kaikki kokemuksemme, joita olemme jo keränneet, ovat hyvin tärkeitä näiden esteiden poistamiseksi, jotta todella vammaiset saavat kaikki mahdollisuudet. Varmasti näin näitä esteitä saadaan poistettua. Kiitos. Thank you, Mr. Brody. Kiitoksia herra Brody. Minä halusin lisätä tähän vielä sen, ei pelkästään fyysiset esteet, vaan myöskin tiedotuksen esteet. Eli pitäisi kehittää tieto- ja viestintäteknologioita myös eh, muunlaisten eh, tiedotusta koskevien esteiden eh, ylittämiseksi. Tämä on otettava huomioon myös, kun tutkitaan te, kun tehdään tutkimusta erityisesti kahdeksannen tutkimuksen puiteohjelman puitteissa, jotta voidaan ylittää tällaiset tiedon välitys- ja viestintäesteet, joita vammaisilla voi olla. Kiitoksia. Kollegoilta ei ollut muuta puheenvuoroa, mutta sitten meillä on vielä oikeuspääosastolta komission edustaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Haluaisin kiittää valiokuntaa sitä, että se on komission tiedonantoon sekä strategiaan näin ottanut kantaa, siis tähän vamma- vammaisstrategian tulevalle vuosikymmenellä. Monet kollegat täällä nostivat esiin strategian kattamia kysymyksiä. Strategialla on voimakas mandaatti, joka yhtäältä liittyy YK vammaisten oikeuksien julistukseen, jonka Euroopan unioni on sitovasti tammikuussa tänä vuonna ottanut käyttöön, johon EU on sitoutunut ja joka on inspiroinut myös strategiamme sanamuotoja valtavirtaistamisen suhteen niin, että vammaisuus saataisiin kaikille aloille valtavirtaistettua ja että kaikki vammaiset saisivat täydellisen pääsyn yhteiskuntaan ja talouselämään. Ja tietenkin toisena kontekstina tässä on Eurooppa 2020 strategia, jonka matkaa otsikkotavoitteista työllisyys, koulutus ja köyhyyden vähentäminen ovat erittäin tärkeitä myös vammaisille. Ja näihin tavoitteisiin ei päästä ilman, että vammaiset pääsevät täysin osallistumaan niin talouselämään kuin työmarkkinoillekin. Mitä tulee saatavuuteen ja pääsyyn, johon monet puheenvuoroissaan tänään viittasivat, niin komissio on täysin samaa mieltä siitä, että esteet voivat olla paitsi äh, fyysisiä, ne voivat olla myös sosiaalisia, kulttuurisia ja viestinnän esteitä. Ja näin komissio onkin strategiassaan ilmoittanut äh, valmistelevansa tällaista juuri näitä kysymyksiä käsittelevää toimintaohjelmaa sisämarkkinoiden täydelliseksi toimimiseksi. No, aloitteen sisällöstä on nyt liian varhaista mitään sanoa, mutta tulemme käynnistämään tämän ongelman arvioinnin ja tulemme käynnistämään tiedon keräyksen. Tämän jälkeen kuulemme eri sidosryhmiä, palveluntarjoajia, teollisuuden edustajia, kansalaisjärjestöjä, jotta voimme omat ehdotuksemme tältä pohjalta sitten tehdä. Kiitos. Kiitoksia ja sitten vielä esittelijä loppupuheenvuoro. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväinen ja minusta vaikuttaa siltä, että kaikki kollegat, jotka puhuivat, ovat äh, täysin samassa linjassa kanssani, eh, mitä tulee mm, komission tavoitteisiin ja mitä tulee niihin tavoitteisiin, jotka löytyvät lausunnosta. Niin tietenkin eh, lausunnossa on vain hyvin vähän tilaa, koska on tietty maksimimäärä eh, sanoja mutta loppu mm, mietinnössä on sitten enemmän tilaa, joten huomioin nämä ää, kollegojen kommentit. Edustaja Childer puhui pääsystä terveydenhuollon pariin ja tukee tätä eurooppalaista liikkuvuuskorttia. Se on erittäin tärkeä kysymys. Se voidaan laittaa sinne varmaan tarkistuksena tai johdantosan kappaleena. Katsotaan sitä sitten vähän tarkemmin. Kollega Uutses myöskin haluaa täydentää erittäin hyviä täydennyksiä, koska jos vammaisia ei tueta tai siis jos tässä ei tueta rahoituksellisesti, niin silloin jotkut jäsenvaltiot voisivat olla kuin mitään ei olisi tapahtunut, mutta on helpompi ottaa palveluja, jos rahoitustukea on. Sitten koulutus ja ammatillinen koulutus, se on tietenkin tärkeää, koska koulutus on tärkeää, jotta voidaan osallistua työmarkkinoihin, myöskin sosiaalinen tuki, asuntotumistuki ja muut, se on tärkeää, koska aina tiedetään, että kun vammainen lähtee itsenäiseen elämään, niin hänellä on erittäin vaikeaa löytää paikkansa yhteiskunnassa. Ja myöskin tiedotus on tärkeää. Olen samaa mieltä tästä liikkuvuudesta ja palvelusta ja meidän ei tule taata pääsyä ainoastaan silloin, kun tarvitaan esimerkiksi sairaanhoitoa tai täytyy päästä jonnekin viranomaisen pakelle, vaan täytyy saada pääsy myös vapaa-ajan elämään, urheiluun, elokuvateatteriin, tietenkin myös työpaikalle. Ja sosiaaliavun täytyy olla viimeinen oljenkorsi, sen täytyy olla täydentävää tukea silloin, kun emme voi muuten enää auttaa vammaista. Vammaisella on oikeus parempaan, jos hän voi osallistua työmarkkinoille, niin meidän täytyy se saada äh, aikaan. Kollega Progdin äh, huomio on erittäin tärkeää. Minä otin sen tässä yhdessä kohdassa mukaan, koska on uusia tietoja ja viestintäteknologioita, jotka mahdollistavat sen, että myös vammaiset henkilöt, joilla on suuria eh, viestintävaikeuksia osallistumaan, eh, menemään internetin ja eh, käyttämään netissä olevia palveluita, jotka voivat parantaa heidän elämäänsä. Kiitän kaikkia kommentteja ja voin tukea niitä todellakin. Kiitokset herra Rossi. Näin tämä esityslistan kohta on käsitelty ja siirrymme esityslistalla eteenpäin. Ai niin, ehkäpä vielä sananen aikataulusta. Herra Rossin lausuntoluonnoksen tarkistusten jättämisen määräaika on 3. toukokuuta. Ja äänestys toimitetaan 24. toukokuuta tässä valiokunnassa ja työllisyysvaliokunnassa 16. kesäkuuta. Ja näin tämä esityslistan kohta nyt siis on käsitelty loppuun. Siirrymme eteenpäin seuraavaan esityslistan kohtaan. Lausuntoluonnoksen käsittely. ITREN oma-aloitemietinnöstä energiainfrastruktuurien painopisteet vuodelle 2020 ja sen jälkeen. Annakin nyt puheenvuoron esittelijälle, valmistelijalle Rouva Plambille. Olkaa hyvä. Um, Kiitos. Kiitoksia. Niin, tämä on meidän valiokuntamme teksti ITRE-valiokunnalle ja tässä erityisesti käsittelemme pääkysymyksiä energiainfrastruktuuriasioissa vuoteen 2020 mennessä ja sen jälkeen. Kiitän komissiota tiedonannosta painopisteiden esittämisestä vuodelle 2020 ja sen jälkeen minä olen omassa tekstissäni korostanut siis tässä lausunnossa niin tiettyjä kohtia, erityisesti sijoituksia. Tarvitsemme huomattavia investointeja energiainfrastruktuurin kehittämiseksi tavoitteisiin päästäksemme. Komissio on omassa tiedonannossaan puhunut tietystä summasta, joka on 200 miljardia euroa, ja tuo summa tarvittaisiin ehdottomasti uusien teknologioiden käyttöönottoon, samoin kuin myös tämän perusrakenteen laajentamiseen. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että kustannukset kovasti nousisivat erityisesti energian hintojen nousun myötä, ympäristövaatimusten myötä ja, ja lisäksi yhden ainoan energialähteen riippuvuuden vuoksi, samoin kuin ihmisten hyvinvoinnin ja työ, työntekijöiden hyvinvoinnin edistämisen muodossa. Tässä täytyy löytää pysyvät ja jatkuvat rahoitusmuodot tämän tyyppisille infrastruktuurirakentamiselle. Ja erityisesti olen nyt tässä kiinnittänyt huomiota sekä julkiseen että yksityiseen, yksityiseen rahoitukseen. Ja erityisesti puhun tässä hiilidioksidiverosta ja finanssitransaktioverosta ja muusta pääkauppa, päästökauppajärjestelmän veroista. Näitä menoja voitaisiin sitten käyttää tämän rahoituskuilun kuromiseksi umpeen ja näin saataisiin sitten tukea myös e, perusinvestoinneille ja sijoituksille. Tässä täytyy kehittää myös uusiutuvia energiavaroja ja niiden jakelua erityisesti, jotta voimme luoda vihreitä työpaikkoja. Totta kai tässä on selviä vaaroja myöskin ja näiden vaarojen vähentämiseksi meidän täytyy täytyy toimia operatiivisesti ja, ja myös poliittisesti. Tässä on nimittäin luonnonhaittoja ja monia muita, jotka saattavat vaikuttaa energian perusrakenteeseen ja näin meidän täytyy miettiä suoraan kaikkia kustannuksia, mutta myös hyötyjä ja näitä luonnonhaittakysymyksiä ja kriittisiä perusinfrastruktuureja ja niiden voimassa olevista ja ympäristön hyvinvointia energialaitosten läheisyydessä. Tässä toivomme, että jäsenvaltiot miettisivät tarkoin, minkälaisia vaaratekijöitä niillä on, ja tekisivät tällaisen vaarariskikartoituksen, voidakseen sen pohjalta sitten nopeasti toimia vaaran tulo, tu, e, esiintyessä. Ja näin voitaisiin sitten myös kehittää ja kiinnittää erityisesti huomiota yhteen liitettävyydellä ja yhteen toimivuudella. Tämä vaikuttaisi kovasti myös jäsenvaltioiden talouteen. Mu- suosittelen jäsenvaltioille myös kansalaisyhteiskunnan ja kaikkien kansalaisten tiedottamista ja myös tähän keskusteluun kaikkien yhteiskunnallisten osapuolten, vuoropuhelun osallistujien mukaan ottamista tähän keskusteluun, jotta voidaan käyttää uusia teknologioita ja myös sen niiden kautta kehittää energiatehokkuutta. Minä olen erityisesti kiinnittänyt huomiota kansallisten verkostojen parantamiseen ja niiden yhteenliitettävyyteen tällaiseen tällaiseen ylikansalliseen järjestelmään. Tässä saataisiin sitten aikaiseksi järkevä yhtenäinen rakennu, rakennelma, jonka energiahinnat, tarjoamat energiahinnat olisivat myös kansalaisten kannalta houkuttelevia. Olen korostanut myös sitä, että tässä otettaisiin mukaan yleisö tähän päätös, päätöksentekoon, kysyttäisiin kansalta ja näin mietittäisiin uusien menettelytapojen käyttöä, jotta voitaisiin tarjota näille eri hankkeille kansalaisten toivomia tavoitteita. Minä haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitäni, samoin kuin tietysti sihteeristöä, valiokunnan sihteeristöä. Me olemme käyneet keskusteluja epämuodollisesti myös Strasbourgissa tästä kysymyksestä. Ja nyt haluankin kiittää teitä tästä avunannostanne ja odotan kovasti kaikkien teidän kommenttejanne. Kiitoksia. you, and I give the floor to... Kiitoksia ja nyt äh, Rova Hybner. Dziękuję bardzo. Sprawozdawczyni... Kiitos puheenjohtaja esittelijä tässä nosti lausuntoluonnoksessaan hyvin monia tekijöitä esiin, mutta katsoisin, että yksi aihe tässä myös tulee muistaa nimittäin asiakirjat. Neuvosto energiapolitiikan suhteen on päättänyt muun muassa kilpailukyvyn, vakauden tukemisesta ja koko joukosta muita kysymyksiä. 20 prosenttia halutaan uusiutuvista energialähteistä ja 20 prosenttia halutaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja myös energiatehokkuutta halutaan parantaa 20 prosentilla. Esittelijä on tässä nyt keskittynyt ennen kaikkea näiden ilmastopoliittisten tavoitteiden riittävyyteen ja vihreiden työpaikkojen luomiseen. Kuitenkin myös kestävä kehitys täytyisi muistaa. Energian saatavuus ja energialähteiden saatavuus ovat kaikkein tärkeimpiä tärkeimpiä energiainfrastruktuuritavoitteita. Ja hyvin tärkeää on myös se, että kaikilla on energiaa saatavilla. Tietenkin ää, voimme määritellä tavoitteita, mutta näiden tavoitteiden toteuttaminen ei ole lyhyellä aikavälillä mahdollista. Tässä tarvitaan lisää aikaa. Ennen kaikkea on huolehdittava siitä, että Kaikilla kansalaisilla, kaikilla asukkailla on päivin öin energiaa käytössään. Sitten puhuisin sanasen omista tarkistuksistani. Ensinnäkin liittyen kohtaan kaksi. Tässä puhutaan energiainfrastruktuurista. Meillähän on tässä aikatauluna 2050 ja tätä ennen täytyy tehdä päätöksiä. Näistä ratkaisuista ei voida sopia, ellei neuvosto niitä hyväksy omina prioriteetteinaan. Me emme voi mennä tässä neuvoston ohitse. Sitten liittyen tähän kohtaan neljä. Turvallisuus normeja ei myöskään voi määritellä yksinomaan ympäristön pohjalta tai ei, mm, siis on alueita, jotka eivät ole verkoissa mukana, koska hallitukset tätä vastustavat ja hyvin usein kyse on myös yhteiskunnan tiedon puutteesta. Meidän on toimittava rationaalisesti, ettei infrastruktuurihankkeita pysäytetä. Ähm, Tämä on oltava rationaalista ja tosiasioihin perustuvaa ja luonnollisesti myös ympäristö on otettava huomioon, mutta se ei saa olla ennakkoehtona. Sitten täällä puhutaan energiakapasiteetin parantamisesta. Tässä kohdassa viisi Nythän ollaan vielä tutkimusvaiheessa. Meillä ei vielä ole vaadittavaa teknologiaa energian varastoimiseksi. Tämä varastoimiskysymys on hyvin tärkeä. Menetykset ovat kovin suuria, jos varastointia yritetään. Ja näin ollen energiatehokkuus kärsii. Siksi energian varastointia tulisikin pyrkiä toteuttamaan toisin. Sitten sitoutuminen uusiutuvin energian lähteisiin, joista saatava energia halutaan verkkoon. Tässä luetellaan ehtoja, mutta haluaisin muistuttaa siitä, että Ähm, operaattori tai äh, verkon omistaja on tietenkin vastuussa yhteyksien parantamisesta. Siis äh, omistajan on parannettava kapasiteettia, mutta ei tämä saa johtaa siihen, että kuluttajat kantavat kaikki kustannukset. Meidän on oltava hyvin varovaisia ja todella huolehdittava siitä, että näitä kustannuksia ei siirretä muiden harteille, koska operaattori tulee saamaan voittoa, mutta samalla voi yrittää nämä kustannukset siirtää kuluttajan taakaksi. Sitten täällä on mielestäni myös blueprint-menetelmään liittyen erittäin hyvä ehdotus. Ja itsekin toivoisin, että menettelyä yksinkertaistettaisiin erityisesti ympäristövaikutusarvioinnin suhteen. Monilta osin mielestäni viestintä juuri yhteiskunnalle ja kuluttajille on puutteellista. Ja viestinnän parantaminen infrastruktuurihankkeiden osalta varmasti voisi parantaa tilannetta huomattavasti niin, että kansalaisille kerrotaan ajoissa näistä hankkeista, jotta tehtyjä päätöksiä näin voidaan perustella. Tämä ei saa tapahtua liian myöhään. Kaikkihan tiedämme, että energia, energian markkinaosuus lisääntyy. Ja joka tapauksessa tulemme saamaan uusia energialähteitä, joista tätä energiaa verkkoon syötetään. Meillähän on myös jo rajat ylittäviä energiaverkkoja ja on tärkeää, että nämäkin otetaan huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Guen varjoesittelijä Rouva Vils. Olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Niin, paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää edustaja Plumbia. Meillähän oli jo Strasbourgissa rakentavaa keskustelua tapaamisessa ja myöskin ilmastopoliittiset tavoitteet ja vihreät työpaikat ovat mielestäni tärkeitä meidän niin haluaisin nostaa esiin, esiin kysymyksiä, jotka ovat minulle erittäin tärkeitä. Ensinnäkin energiainfrastruktuuri uusiutuville energiamuodoille on tärkeää laajentaa sitä, ja uusiutuvat energiamuodot tarkoittavat myös sitä, että energiatuotanto on hajautettua, ja me emme tarkitse energiainfrastruktuuria hiili- ja ydinvoimalle, äh, energiayrityksille. Ne voivat jatkaa, kuten ovat toimineet tähänkin asti, koska äh, uskon, että pitkällä tähtäimellä meidän on äh, lopetettava ydinvoiman tuotanto Euroopan unionissa sitten olemme sitä mieltä, että energiainfrastruktuuri on rahoitettava julkisista varoista, koska muuten jos konsernit sen tekevät, kustannukset siirtyvät kuluttajille ja verkoilla sitten yritetään saada aikaan myös voittoa. Me Saksassa kannatamme energiatuotannon uudelleen kunnallistamista. Sitten puhutaan hyvin paljon siitä, että lupamenettelyjä on helpotettava ja sillä tarkoitetaan, että luvat on myönnettävä nopeammin eikä pitäisi asettaa niin paljon esteitä luvanhakijoille. Minun mielestäni oikea-aikainen kansalaisten mukaan ottaminen, kun annetaan lupia sähköverkoille ja energiainfrastruktuureille, nopeuttaisi tätä ennemminkin, koska jos väestö voisi ajoissa olla mukana päätöksenteossa, niin silloin voitaisiin jo keskustella vaihtoehdoista, päättää niistä ja tällainen nopeutettu menettely luo, nopeuttaa koko menettelyä sitten, kun kansalaiset hyväksyvät tämän hankkeen mm, sopivasti muutettuna, koska silloin vastustus on alhaisempaa. Lisäksi energiainfrastruktuurien suhteen pitäisi huomioida myös tehokkuus, mitä mahdollisuuksia voidaan saavuttaa lähiaikoina, jos ei haluta, että energiatarve kasvaa jatkuvasti. Ja energia tehokkuus tavoitteiden ja toimenpiteiden pohjalta, jakeluverkot hajautetulle energiantuotannolle ja uusiutuville energiamuodoille on varmistettava. Energia, turvallisuuden varmistamiseksi meidän on luotava tietenkin myös rajat ylittäviä verkkoja, jotta energiaa voidaan vaihtaa tai siirtää valtiosta toiseen. Tulemme keskustelemaan tästä vielä. Euh, Kiitos puheenjohtaja. Energiainfrastruktuurista vuodelle 2020 tarvitaan suuria investointeja, 200 miljardia euroa tässä on ajateltu tulevalle kymmenelle vuodelle mille tahansa energiantuotantomuodolle. Me tarvitsemme todellakin näitä energiainfrastruktuureja. Tämä talouskriisi on varmasti ollut hyvä kannustin pyrkiä etsimään uusia vaihtoehtoja ja uusia teknologian muotoja, mahdollisesti myös kasvua etsiä tältä alalta ja näin luoda työllisyyttä. Meidän täytyy miettiä myös näitä uusia keksintöjä ja innovaatiota ja luoda tällaista aktiivista rahoitusta uusin rahoitusmuodoin. Eurooppalaista innovaatiorahastoa voisimme käyttää, patenttirahastoja ja niin poispäin, mutta voimme käyttää myös yhteisrahoitusta, samoin kuin kohesiopolitiikkaa ja kustannusten jakoa ja pyrkiä optimoimaan julkisen ja yksityisen rahoituksen suhde ja myös käyttää tätä finanssitransaktioveroa ja myös hiilidioksidipäästöveroja, samoin kuin kasvihuonekaasupäästömaksuja. Kaikkia näitä voitaisiin käyttää rahoitukseen. Meidän täytyy todellakin nyt muokata uuden tyyppisiä energioita varten nykyisin käytössä olevat energiakeinot, ja tässä käyttää erityisesti sitten uusia, uusiutuvia energioita, aurinkoenergiaa ja tuulienergiaa, koska me olemme tässä nyt koko energiapaketin monimuotoistamishankkeessa myös kyseessä. Tässä täytyy miettiä myös dynaamista hinnanmuodostusta, pyrkiä luomaan tehokkaampaa energiaa, ja, ja suosia eurooppalaisen teollisuuden välistä energiakilpailua erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta ja myös valvoa paremmin energiankulutusta, ympäristö- näkökulmat mielessä pitäen nämä ajatukset halusin esittää tähän lausuntoon. Kiitoksia. Kiitos, sitten Brody. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin kiittää kollega Rovana Plumbia hänen mietinnöstään. Se on erittäin tärkeä kysymys. Haluaisin vain nostaa esiin muutaman kysymyksen, jotka varmaan pitäisi ottaa huomioon tässä äh, lausunnossa liittyen komission uuteen tiedonantoon. Haluaisin kysyä komissiolta, onko tiekartta vuodelle 2050 sellainen, että se sisältää myös muutoksen, mitä tulee vuoteen 2020 ja 2020-2020 äh, tavoitteisiin. Tämä on tärkeää ottaa huomioon. Lisäksi haluaisin tästä mietinnöstä tai lausunnosta sanoa. Mielestäni on erittäin tärkeää joissain suhteissa ottaa käyttöön tällainen systemaattinen lähestymistapa tässä tapauksessa erityisesti sen näin ähm, ja yhdistää ilmastonmuutokseen sopeutuminen siihen ilmastonmuutokseen, joka nyt jo on tapahtunut, joka vaatii alueen maaperän hoitoa, joka voi olla erittäin kallista, mutta pohdin, voisimmeko systemaattisesti hyödyntää kaikkia niitä uusiutuvia energiamuotoja, jotka löydämme alueeltamme. Erityisesti biomassaa, tarkoitan tässä erityisesti maa- ja metsäteollisuuden jätteitä ja myöskin vesien huoltoa Ja tällä tavoin voi syntyä voimme löytää, jos, jos hoidamme esimerkiksi jokia, voisimme löytää täältä vesivoiman lähteitä, e, joista voisi olla hyötyä alueelle. Tällä tavoin voisimme askel askeleelta sopeutua ilmastonmuutokseen ja taata sen, että alueet voisivat sopeutua tähän ongelmaan, joka on meidän mielestämme erittäin merkittävä. Kiitoksia. Thank you. And Ms. Valian. Kiitos. Sitten äh, Rova Valian. Yeah. Kiitos. Itren esittelijänä olen jo painottanut tarvetta verkkoinvestointeihin älykkäisiin verkkoihin investoimiseen. Ja näin pyrittäisiin hajauttamaan verkkoja ja tietenkin meidän on uudenaikaistettava verkkojamme myös niin, että uusiutuvista energianlähteistä saatava energia saadaan syötettyä verkkoon. Uusiutuvista energialähteistä uskon, että ne ovat osa tulevaisuuttamme, mutta mielestäni tilannetta ei tulisi nähdä joko mustana tai valkoisena, koska tällä on myös ympäristövaikutuksia, Ei, eivätkä uusiutuvat energialähteet sovi lähteeksi kaikkialle, kaikkiin tilanteisiin. Kun päätämme investoinneistamme, meidän tulisi muistaa myös tämä tekijä, samoin kuin näiden teknologioiden korkeat kustannukset. Olemme nähneet komission esittämät luvut, jotka ovat varsin vaikuttavia, esimerkiksi energian kulutuksen lisääntyminen ja tarve investoida energiainfrastruktuureihin. Minä en halua tukea tällaista transaktiomaksun käyttöönottoa ja mielestäni esittelijän ei tällaisessa lausuntoluonnoksessa tulisi asiaa nostaa esiin. Euroopan parlamentinhan tulisi nyt pyrkiä laajaan konsensukseen äh, tästä aiheesta. Meidän on oltava äh, luovia ja pyrittävä luoviin ratkaisuihin nykyisessä taloustilanteessa, esimerkiksi näitä hankeobligaatioita sekä kumppanuutta investointipankin kanssa tulisi pohtia. Markkinoiden tulisi ohjata tilannetta ja sellaisessa tapauksessa, että taloudellista syytä ää, ei löydy investoinnille, ehkä julkinen puoli voisi tulla avuksi tarvittaessa. Euroopan on joka tapauksessa investoitava miljardeja euroja paitsi energiainfrastruktuureihin myös esimerkiksi kuljetus- ja liikenne- ja IT-infrastruktuureihin. Onnittelen vielä esittelijä tästä vaikeasta työstä ja uskon, että yhteistyömme sujuu mainiosti, että saamme asiat vietyä hyvään loppuun. Kiitoksia sitten herra Liise. Katrin. Kiitoksia esittelijä minunkin osaltani. Eh, kiitokset eh, valmistelijalle. Haluaisin erään aspektin ottaa esiin, uuden aspektin tässä keskustelussa ja teen siihen liittyen varmaankin vielä tarkistuksen. Tietenkin tarvitsemme energiainfrastruktuuria ja tarvitsemme eh, korkeampaa uusiutuvien energiamuotojen osuutta, mutta meidän täytyy myös katsoa kuluttajan puolta kahdessakin, kahdellakin tavalla. Ensinnäkin meillä on valtaisa potentiaali, mitä tulee energian säästöön ja energiatehokkuuden parantamiseen, niin jos voimme keskipitkällä aikavälillä vähentää energian kulutusta, niin silloin meidän täytyy vähemmän investoida infrastruktuureihin ja siksi tämä onkin veto myös, myös komission vuoden 2050 tiekartan suhteen. Meidän täytyisi olla realistinen ennustus energian kulutuksen suhteen olisi edullisempaa, jos ottaisimme huomioon energian säästön, enkä ajattelisi ainoastaan infrastruktuurien laajentamista. Ja tietenkin on tärkeää myös tarkastella energian kysyntää. Kysyntä on hyvin volatiilia, hyvin vaihtelevaa verkossa ja silloin on tärkeää se, milloin sähköä käytetään ja milloin ei. Jos jollakin on esimerkiksi kylmävarasto, niin silloin hänellä täytyy olla kylmävarastossa aina joku tietty lämpötila. Se ei saa ylittyä, se ei saa lämmetä liikaa, mutta jos Esimerkiksi eh, yöllä eh, kylmä varastoa viilennettäisiin hiukan nopeammin niin, että olisi vähän enemmän aikaa ennen kuin se lämpöä eh, taas tähän tiettyyn pisteeseen asti, niin sehän olisi mahdollista. Lisäksi mm, meillä on tutkimuksia siitä, että autoja, autot seisovat 22 tuntia päivässä, niitä ajetaan vain kaksi tuntia päivässä. Jos järkevän hallinnoinnin kautta voitaisiin varmistaa niin, että sähköautoja ladataan silloin, kun on hyvin paljon sähköä käytössä ja kustannusten ja hinnanteojen ohjailun kautta voitaisiin autoja käyttää myös eräänlaisena varastona, kun auto seisoo eikä sitä käytetä, niin sitä voitaisiin käyttää eräänlaisena mm, akkuna, josta sähköä voitaisiin käyttää muita prosesseja varten. Mm, jos me emme tällaisia älykkäitä vaihtoehtoja käytä, niin koko tästä äh, asiasta tulee paljon kalliimpi kuin jos meillä on tällainen integroitu lähestymistapa. Ja sitten viimeinen asia, rahoitus. Olen vähän epävarma sen suhteen, mitä meidän tulisi toimia. Toisaalta äh, emme halua, että tämä maksetaan kuluttajan pussista, mutta toisaalta tämä on se sastuttaja maksaa periaate. Eli mm, periaate on se, että se, joka kuluttaa sähköä, joutuu sen myös maksamaan. Miksi yritys, jolla on erittäin alhainen äh, sähkön äh, kulutus, joka e, esimerkiksi tietotekniikkayritys, joka tarvitsee hyvin vähän sähköä, niin miksi sen täytyisi rahoittaa sellaisia yrityksiä, joilla on suuri sähkönkulutus, joten tällainen periaate on huomioitava se, joka sähköä kuluttaa, sen on siitä myös maksettava. E, jos kaikki maksettaisiin julkisista varoista, niin tätä periaatetta ei huomioitaisi. Ja nyt meidän on katsottava, mikä olisi kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla oikea vastaus tähän kysymykseen. Uh, Ennen kuin esittelijä saa jälleen puheenvuoron, herra Prodilla oli komissiolle kysymyksiä. Komissio ei kuitenkaan ole paikalla äh, vastaamassa, mutta että heidän yksikönsä huolehtivat siitä, että saatte vastaukset teille suoraan. Ja muilta kollegoilta on komissiolle esitettyjä kysymyksiä havainnut, mutta jos teillä niitä on, niin välitämme nekin komissiolle. Ja nyt vielä esittele, olkaa hyvä. Chair, I would like to thank to all my... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia kollegoita heidän puheenvuoroistaan. Valitettavasti, niin kuin tiedätte, Minulla on lupa käyttää vain tietty määrä kirjainmerkkejä tekstissä ja tämä saattaa olla syynä sille, että en tekstiin saanut ihan kaikkea haluamaani mahdutettua. Järjestän kokouksen varjoesittelijöiden kollegoiden kanssa ja keskustelemme tarkistuksista – en halua nyt vastata kaikkiin esiin nousseisiin huomioihin, mutta olen täysin varma siitä, että tästä tulee hyvä teksti, valiokunteksti, jossa otetaan huomioon EUn tavoitteet energiapolitiikan ja ilmastonmuutoksen suhteen. Ja Euroopan unionista halutaan tehdä johtava taho globaalistuneessa maailmassa näiden tärkeiden asioiden hoitamisessa. Mitä tulee kansalaisiin, haluamme turvata heidän tulevaisuutensa kaikin tavoin. Ja palaamme todella asiaan, keskustelemme tarkistuksista – joita tulette tekemään. Kiitos paljon. Thank you very much. Kiitos teille. Mitä määräaikoihin tulee, määräaika tarkistusten jättämiselle on toinen toukokuuta ja äänestys toimitetaan valiokunnassamme 24. toukokuuta. ITRE toimittaa äänestyksen 26. toukokuuta ja täysistuntokäsittely odottaa sitten heinäkuussa. Hyvä. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä ja siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan keskustelu komission edustajien kanssa diabeteslääkemediatorista. Me aloitamme nyt antamalla puheenvuoron komission edustajalle. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia oikein paljon, puheenjohtaja. Me olemme erittäin iloisia, voidaan olla täällä ja voidaan vastata näihin kysymyksiin, jotka arvoiset parlamentin jäsenet jättävät, mutta äh, ihan aluksi haluaisin sanoa, että tämä Mediator-tapa alkoi vuonna 1999, ennen kuin meillä oli Euroopan tasalla äh, lääkevalvontalainsäädäntöä. Te tiedätte, että vuonna 2004 lainsäädännössä ensimmäistä kertaa otettiin käyttöön tiettyjä sääntöjä lääketurvallisuuden suhteen Euroopan tasalla ja tätä lainsäädäntöä vahvistettiin vuonna 2010, eli tämä eh, Nämä säädökset hyväksyttiin vasta viime syksynä. Nämä uudet säädökset vahvistavat eh, lääke valvonnan roolia, joka on emalla, koska se, mikä oli työryhmä Mediator-tapauksen aikaan, siitä tulee nyt lääketurvallisuudesta vastaava komitea. Uusi säädös otti myös käyttöön lääkkeiden riskinhallinnan ja laajensi sitä, koska tulkinta siitä, mikä on riski, on nyt laajempi, se kattaa myös eh, sivuvaikutukset. Ja nyt on mahdollisuus luvan myöntämisessä eh, paremmin ottaa mukaan joitakin ehtoja ja tiettyä valvontaa. Kuitenkin minun komission jäseneni, kun Mediator-tapaus syntyi, pyysi meitä luomaan stressitestin tai toteuttamaan sellaisen, jotta voisimme nähdä voisiko tänä päivänä nykyisillä säädöksillä, vuoden 2010 säädöksellä, joka astuu ensi vuonna voimaan, voisiko mediator-tapaus tapahtua uudelleen. Ja valitettavasti meidän loppu tuloksemme on se, että kyllä valitettavasti mediator-tapaus olisi voinut tapahtua uudelleen, joten meidän on vahvistettava lainsäädäntöä. tietenkin tämä lainsäädäntö on sellaista, että me olemme juuri sen vasta hyväksyneet ja se astuu vasta ensi vuonna voimaan. Mutta jos haluamme olla varmoja, että tällainen mediatorin tyyppinen tapaus ei synny uudestaan, niin meidän täytyy vahvistaa sitä. Ja on kolme kysymystä, joissa meidän lainsäädäntömme ei ole vielä riittävän vahvaa, ja ne ovat seuraavat. Ensinnäkin aina kun on äh, kun kansallisilta markkinoilta vedetään lääke pois, niin meidän on aloitettava yhteisömenettely. Mediatorin äh, tapauksessa ei, äh, tätä ei koskaan vedetty pois kansallisilta markkinoilta. Valitettavasti sitä ei siis vedetty pois markkinoilta, mutta silloinkin, jos tällainen kansallinen kielto olisi syntynyt, niin jäsenvaltiolla ei ollut mitään velvollisuutta viedä sitä eteenpäin. Euroopan tasolle. Ja meille tämä olisi takuu, koska meillä on EMA, joka toimii valvojana, joten me tarvitsemme vel- tällaisen velvoitteen, että EU-menettely on käynnistettävä. On tapauksia, joissa lääkeyritykset vetävät vapaaehtoisesti tuotteet pois markkinoilta – ja näin kävi Mediatorin suhteen. Muistan ette, että silloin vuonna 1999 Italia ja Espanja, siis tuotte tai enää markkinoitu Italiassa ja Espanjassa, koska yritys vapaaehtoisesti veti pois tuotteen. Eikä ollut mitään velvollisuutta ilmoittaa viranomaiselle tästä ensinnäkin, miksi tämä vedettiin pois markkinoilta tietyissä jäsenvaltioissa. Joten me olemme sitä mieltä, että kun on tällaisia vapaaehtoisia markkinoilta pois vetämisiä, niin yrityksen pitäisi aina yritys pitäisi aina velvoittaa kertomaan viranomaisille tästä ja kertomaan myös, miksi tuote on vedetty pois markkinoilta. Ja kolmanneksi olemme sitä mieltä, että tarve avoimuuteen kaikenlaista tällaista markkinoiden jälkeisistä tutkimuksista ovat, on tarpeen. Meillä on nyt tietokanta, joka kerää tietoa kaikesta tällaisesta markkinoiden jälkeisestä tutkimuksesta. Ja meidän on lisättävä avoimuutta ja varmistettava, että kaikilla jäsenvaltioilla on pääsy tähän tietokantaan ja velvollisuus e, että tähän tietokantaan, jonka nimi on niin että laitetaan kaikki tutkimukset. Joten e, päättääkseni puheenvuoron, uskon, että lainsäädännön tasolla meidän on vielä tehtävä enemmän. E, uskon, että Mediator-tapaus tapahtui, koska silloin toimivaltuus oli jäsenvaltioilla, se ei ollut e, Euroopan unionilla, se ei ollut emalla, vaan se oli jäsenvaltioilla. Joten olemme sitä mieltä, että EMA ja komissio toimivat kunnioittain kaikkia sääntöjä ja olemme sitä mieltä, että meillä EU:ssa ei ole vastuuta tässä. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten edustaja herra Andreas Pot. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, olen hyvin iloinen siitä, että lääkevirastolla on tila, tilaisuus täällä tulla puhumaan mediaattor-tapauksesta. Niin kuin komission edustaja totesi, komissiolla tai emalla ei ole suoraa vastuuta tästä tuotteesta tai tuoteryhmästä, vaikkakin jo vuosina 1998, 99, 2000 niin kutsutussa lääkevalvontatyöryhmässä keskusteltiin tästä aiheesta. Kerron aivan kohta, mitä keskustelua tuolloin käytiin. Tuolloin esitettiin varoituksia, mutta suoraa myrkyllisyyttä ei havaittu. Mutta esitettiin varoituksia, jotka johtivat siihen, että tuote poistettiin markkinoilta Italiassa. Ensin mm, vuoden 2000-luvun alkupuolella tai itse asiassa vuoteen 2009 asti EMA ei koskaan käsitellyt tätä tuotetta. Vasta vuonna 2009 tapaus Benflorex siirrettiin EMAlle ja neljä viikkoa myöhemmin tuote jo poistettiin markkinoilta. Näin ollen siis alkuvaiheessa EMAlla ei ollut vastuuta. Miksi EMAssa sitten tuolloin keskusteltiin lääkkeestä? Mainitsin tuon lääkevalvontatyöryhmän. Sillä on kaksi tehtävää, eurooppalainen ja hallitusten välinen tehtävä. Eurooppalainen tehtävä liittyy niihin tuotteisiin, jotka emän ja komission kautta keskitysti saavat luvan. Vuonna 1998 näitä tuotteita oli parikymmentä nyt niitä on jo yli 600. Euroopan markkinoilla on kuitenkin yli 90 000 kansallisella lupamenettelyllä hyväksyä tuo, hyväksyttyä tuotetta, joista jäsenvaltiot edelleen ovat täysin vastuussa. Ja miettikääpä nyt tilannettamme vuonna 1998. Tuolloin EMEA oli pikkiriikkinen virasto äh, ja ähm, seinillä olivat äh, hädin tuskin kuivuneet ja yhtäkkiä meidän piti taistella hyvin äh, voimakkaita kansallisia lupaviranomaisia vastaan. Tuolloin meidän lääkevalvontatyöryhmämme kehitteli eurooppalaisia toimintatapojaan, mutta jäsenet jäsenvaltioista – Äh, kokoontuivat ja keskustelivat kansallista tuotteistaan, palasivat koteihinsa ja hoitivat kansallisia lupamenettelyjään. emme, ei ollut suosittu eikä myöskään kovinkaan tervetullut äh, kansallisten lupaviranomaisten mielestä. Sen piti ensin löytää paikkaansa ja emme oli täysin mahdotonta edes käytävillä tai kahvitauolla sanoa, että siirtäkää nyt ihmeessä tämä tuote meidän vastuullemme. Ajatelkaapa nyt virastoa, joka on kolme vuotta vanha, ja se sanoisi, että me haluamme nyt Italiassa tai Ranskassa ää, tarttua kansallisiin markkinoihin ja ää, julistaa tuotteen ää, vaaralliseksi Tällaista virastoa, näin toimivaa virastoa tuskin tänä päivänä enää olisi edes olemassa. Eli paitsi muodollisesti myös poliittisesti emme ei ollut minkäännäköistä mahdollisuutta ää, säännellä näitä tuotteita, puuttua tuotteihin. EMEA on oman vastuunsa kantaja, mutta virasto ei voi hyväksyä sitä, että subsidiariteettiperiaate, jota kansalliset viranomaiset käyttävät, käyttää virastoa vastaan kansallista asiaa ajaessaan nyt kääntyykin päälaelleen. Tänä päivänä meillä on suuremmat vaikutusmahdollisuudet, mutta jäsenvaltioiden vastuu on edelleen osa kans- eurooppalaista verkostoa. Kiitos. Kiitoksia. Äh, Ehkä mä voisitte seuraavaksi esitellä itsenne ja saatte todella nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä, seuraava edustaja. Monsieur le Président. Kiitos puheenjohtaja. Niin, minä olen näiden sosiaaliasioiden yleisestä valvontavaliokunnasta Etienne Marie. Ja minä ensimmäistä kertaa olen täällä parlamentissa puhumassa, edustan siis Ranskaa. Jos en ihan tarkkaan nyt tiedä kaikkia teidän talon sisäisiä sääntöjä, niin antakaa minulle anteeksi, mutta minä haluaisin joka tapauksessa täydentää tässä työtoverieni ajatuksia. Me pyrimme siis, minä pyrin nyt tässä esittämään pari kohtaa. Ensiksikin me olemme nyt sitten mietineet säännösongelmaa erityisesti ja sitten toisaalta taas miettineet näitä näitä diabeteslääkkeiden seurantamuotoja ja niistä saatavia palautteita. Ensiksi puhuisin siitä, että tämä asiahan tietysti on terveyden kannalta maassamme suuri katastrofi ja se on viety myös oikeuteen. Joka tapauksessa on olemassa huomia säädösongelmia, on selviä aukkoja lainsäädännössämme ja niistä on tässä juuri vähän kuvailtu. Ja tähän säädösasiaan puuttuisin vielä. Sitä voi olla, siis lainsäädäntöä voi olla, mutta se, mutta se saattaa olla täysin toteuttamatonta ja täytäntöönpanematonta ja sitten siitä ei välttämättä rangaista, jos sitä jätetään noudattamatta. Eli tässä on juuri nyt näin käynyt. Eli mediatorlääkkeen yhteydessä niitä ei ole rangaistu, joita olisi pitänyt rangaista. Ja tässä äh, lainsäädäntötyö on äärettömän merkittävä. Kymmenisen tuhatta sääntöä on olemassa lääkkeisiin. Olen valmis tästä puhumaan vähän pidempään. Ja tässä on sitten Ranskassa noin 10 000 siis eri lääkemääräystä ja sääntöä, jotka sitten vaikuttaa tietysti heikkoon priorisointiin ja toteuttamiseen ja täytäntöönpanoon ja tulkintaan ja, nä, ja myös sitten täytyisi uudelleen arvioida näitä varastoja aina enemmän ja niiden vaikutuksia ja miettiä sitten väärinkäyttöjä. Esimerkiksi 70 prosenttia mediator-tapauksissa saatiin määrä, lääkemääräyksistä, jotka eivät olleet itse asiassa laillisia lääkemääräyksiä. Niin minä haluaisin erityisesti tähän kiinnittää huomiotanne. Ja me olemme erityisesti tässä tapauksessa nähnyt seuraa seuraavaa tapahtuvan. Eli tässä nyt kyse sääntöjen ja noudattamisen ongelmassa oli, niin kuin se, että, oli pikemminkin se, että tämä Ranskan viran, virasto ei ollut riittävän järjestäytynyt eikä organisoitunut, koska siellä oli liikaa työ, liikaa työtä. Siellä piti pääjohtajankin tehdä lähes 50 000 päätöstä vuodessa ja asiantuntijoilla oli liikaa työtä. Ja näin lääkevalvonta tuli ainoastaan vasta toissijaisena työnä kaikkien näiden muiden töiden lisäksi ja myös riskiarviointi samaten. Ja lääkevalvonta ei vaikuta kovinkaan kiinnostaan ja kiinnostavat asiantuntijoiden piirissä. Ja sen takia se oli jäänyt heitteille. Tämä asia on joka tapauksessa tietysti hyvin tärkeä koko kysymys kysymyksen yhteydessä ja täytyy miettiä kansallisia tutkintaryhmiä ja kansalliset ryhmät e, lääkevalvonnassa tähän mennessä tässä tapauksessa eivät toimineet oikein, eivätkä myöskään miettineet tämän lääkkeen todellista elämää ja sen todellista käyttöä ja myös arvioitiin väärin tämän lääkkeen haitalliset vaikutukset ja sivu, sivuvaikutukset, eikä myöskään otettu huomioon Italian ja Espanjan Eh, varoitusääniä ja pyrittiin löytämään yhteisymmärrys tieteelliseltä kannalta tuon yrityksen kautta. 25 tiede, tieteellistä tutkimusta tehtiin mediatorista tuon yrityksen avustuksella, eikä niistä saatu koskaan mitään järkeviä tuloksia. Ja sitten tässä huomauttaisin, että tässä on myös tietysti kulttuurikysymyskin, sillä tässä eletään tällaisessa oikeudellistieteellisessä lainsäädäntökehyksessä, jossa keskitytään juuri lääkkeisiin ja, tämän, ja sitten tämä itse valvontayksikkö tekee tiivistä yhteistyötä lääketeollisuuden edustajien kanssa oikeudellistieteellisessä mielessä ja näin sitten me emme elä sen tyyppisessä hengessä ja ympäristössä, jossa voitaisiin miettiä selkeitä strategioita lääkkeille ja mietittäisiin erityisesti lääkkeen vaikutuksia potilaaseen. Eli tässä hyvin usein vain mietitään näitä ostajia erity, ja sitten potilasjärjestöjä ja lääkärijärjestöjä ja niin poispäin. Ja potilasjärjestöt hän ilmoittivat mediatorin ongelmista, eivät siis yritykset tai Ranskan valvontavirasto. Eli tässä nyt unohdettiin täysin tämä ennaltavarautumisen periaatekin eh, potilaan näkökulman kannalta. Jos vielä saa, niin muutaman puheenvuoron esittäisin vielä tuon vuoden 80, 98 ja 2010 välillä, eli tuolla 90-luvulla Grattini, italianlainen asiantuntija, joka vastasi Italian terveysministeriössä lääkevalvontakysymyksestä, ja hän otti yhteyttä Euroopan, Euroopan tason virastoon Mediator-nimisestä lääkkeestä ja Italia ja Ranskan avulla laati hyvin täsmällisen ja tiiviin esityksen ja raportin tästä kysymyksestä ja lääkkeen heikosta vaikutuksesta ja tehottomuudesta. Ja toisaalta sitten siinä puhuttiin myös haitallisista sivuvaikutuksista ja myös ja hyvin vaikeista sivuvaikutuksesta ja myös kemiallisesta koostumuksesta ja e, anoreksia geenineihin vaikutta, vaikutusmahdollisuuksista. Ja tässä sitten Italia tämä tiedonanto, joka siis Italiasta tuli, niin siinä toivottiin e, artiklan 12 mukaisesta, mukaista e, uudelleenarviointia ja jonkinlaista tuomiota tälle lääkkeelle ja sitten, sitten riskiarviointia, ja tätä ei koskaan ole kuitenkaan virallisesti esitetty tätä tutkintapyyntöä, ei Italiasta eikä Ranskasta. Ja se, mitä Italia sanoi, niin Italia toivoi uusia tutkimuksia tuolta tuota laboratoriosta, erityisesti juuri sydämeen vaikuttavien myrkyllisten lääkkeiden yhteydessä, ja tässä nyt sitten monien keskustelujen päästä on, päästiin siihen tilanteeseen, että tehtäisiin tällainen tutki, tieteellinen tutkimus, mutta sitä ei koskaan tehty, ja se toteutettiin vasta yhdeksän vuoden päästä, ja siinä sitten tehtiin työtä ekokardiologien kanssa, sydäntautien lääkäreiden kanssa ja näin sitten se päästiin siihen tulokseen, että meritoria ei sitten enää saanut, tai havaittiin siinä löytyneet vaarat ja näin sitten erityisesti puhuttiin tästä myrky, näistä myrkyistä ja näistä vaaroista sydäntaudeille. Tästä tämä tuli siis Italiassa esiin, mutta Ranskassakaan, Ranskassa siihen vieläkään kunnolla puututtu. 2003 Italian ja Espanjan yritykset vetivät tämän lääkkeen markkinoilta pois ja siitä tuli ongelma ainoastaan, jäi ongelma ainoastaan Ranskan markkinoille aina vuoteen 2009 asti. Minä halusin tämän esittää taustatiedoksi valiokunnallinen. Kiitoksia. Thank you very much. And now we... Paljon kiitoksia ja nyt puheenvuoron saavat ne kollegat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, huomioita. Aivan ensimmäisenä Rova Krostet. Euh, Kiitokset puheenjohtaja. Niin, tämä asia Tämä ikävä asia herättää moniakin kysymyksiä ja on hyvin tärkeää, että saamme kuulla tässä nyt samaan aikaisesti komission edustajia ja tietysti Euroopan lääkevirastoa ja myös herra Marita, joka esitteli Igasin näkemystä tässä asiassa, jotta voisimme miettiä kaikkia näitä tietoja yhdessä. Minä olen sama sitä mieltä, että tässä on hyvin monen tahon tahoinen vastuu. Ei tässä voi puhua ainoastaan yhdestä vastuusta, vaan, vastuusta, vaan vastuuketjusta ja huolimattomuudesta. Ja se on ihan kauhea, järkyttävä tämä huolimattomuus ja näin lainsäädäntöä täytyy ehdottomasti vahvistaa. Minun täytyy huomauttaa, että nämä, tämä tilanne oli oli oikeastaan hyvin houkutteleva, koska marraskuussa 2010 me äänestimme tuosta lääkevalvonnan vahvistamisesta ja siitä sitten komission jäsen tämän asian käsittelyn jälkeen päätti ryhtyä stressitesteihin mediatorilääkettäkin kohtaan, koska siitä havaittiin, että tässä on selvät heikkoudet ja siihenhän komissionkin edustaja jo puuttui. Eli tässä meidän uudelleen laatimisessamme vuoden 2010 lainsäädännössä on heikkouksia siihen nähden kuin vuonna 2004 esitettiin. Minä vastasin tuolloin 2004 osittain tästä lainsäädäntötyöstä ja muistan hyvin elävästi tuon tuolloin käydyn keskustelun. Ranska pyysi että nyt tämän mediatorlääke, tämä mediatorlääke vuonna 2009 jätettäisiin, nyt jäädytettäisiin sen käyttö, ja, sit, ja silloin käytettiin vuoden 2004 lainsäädäntöä, ja ja meidän uuden lainsäädäntömme mukaan vuonna 2010 ei olisi voitu toimia siten, että lääke olisi voitu vetää markkinoilta ja näin komission jäsen varmasti on aivan oikeassa stressitesteihin ja kestävyystesteihin ryhtyessään. Ja tässä tietysti komissio on esittänyt hyvin meille selvityksiä ja syitä näihin asioihin, ja minä haluaisin eh, esittää seuraavaa. Eli miten me nyt sitten ryhdymme lainsäädäntöä muuttamaan, miten me voimme sen tehdä. Meillä on täällä nyt komission jäsen, joka on luvannut meille toukokuussa potilaille välitettävästä tiedonannosta oman tekstinsä. Tämä on hyvin merkittävää, ja meidän täytyy sen pohjalta hyvin pikaisesti nämä ajatukset saada mukaan tähän tekstiin ja näiden kestävyystestien tulokset myös saada pikapuolin tähän ja meidän täytyy kiinnittää huomiotamme erityisesti siihen, että ihmiset valitettavasti ovat ihmisiä ja tekevät virheitä ja kaikki virheet ovat inhimillisiä ja koskaan me emme pääse näistä virheistä eroon, mutta meidän täytyy välttää tällaisten tilanteiden syntymistä joka tapauksesta ja heti kun löytyy jotakin epäilyksenalaista, niin täytyy nopeasti ryhtyä reagoimaan. Ja minä esitän tämän kysymyksen siis nyt komission suuntaan, miten me voimme nyt odottaa, mitä komissio ajattelee, aikoo tehdä, jotta voisimme toimia sitten mitä nopeimmin tällaisissa vastaavissa tilanteissa. Ja sitten mietin tätä säädöskokoelmaa, ei siinä kaikki ole mukana tässä lainsäädännössä. Meidän täytyy miettiä sen takia hyvin tarkoin kantojamme siinä, miten me jaamme eh, lääkkeitä eh, tuon viraston ulkopuolella ja myös lääkäreiden ulkopuolella. Tässä on selvä ongelma ja kun minä nyt tässä sitten kuultelin esimerkiksi Etien Mariaa, niin minä ajattelin, että oi hyvä Herra Jumala, kun 2004 olin tässä lainsäädännön uudistamistekstissä esittelijänä, niin minä toivoin, että me mitä eniten käyttäisimme näitä eurooppalaisia lääkemääräyksiä ja eurooppalaisia erilaisia lääkeselostuksia ja silloin se menee kaikille jäsenvaltioille. Silloin ei ole mitään syrjivimystä olemassa jäsenvaltioiden välillä ja kun joku, epä, joku lääke vetää markkinoita, niin se on yleinen niin kaikille samaan aikaan. Eli silloin ei olisi ollut mitään ongelmia tällä tässä Ranskassa, joka aina odotti vuoteen 2009 asti estääkseen tämän lääkkeen käytön. Ja minä siis edelleenkin vaadin, että me tarvitsemme mitä enemmän juuri tällaista mahdollisuutta eurooppalaiselle tasolle. Eli tällaiset päätökset täytyy tehdä eurooppalaisella tasolla tasoa. Ja kun tässä kuulin Marin puhuvan näistä asioista, niin olin entistä vakuuttuneempi siitä, että tällaisia kaiken maailman ranskalaisia virheitä on syntynyt, kun oli liikaa pyyntöjä, liikaa työtä virastossa ja liikaa sitä ja tätä. E, ja näin, näin siis nähdään, että kansalliset virastot eivät kerta kaikkiaan pysty toimimaan, niillä on rajat vastassa. Ja minä muistan kyllä, että silloin kun e, e, puhuttiin siitä, että Euroopan tasolle määriteltäisiin nämä lääkkeiden käyttöoikeudet ja, ja määritelmät ja niin poispäin, niin silloin täällä syyteltiin, että aa, kansalliset virastot halutaan tuhota täysin ja miten ke, sitten niitä rahoitetaan Euroopan tasolla ja niin poispäin. Mutta tässä nyt kuitenkin on löydetty ongelman ydin ja tämä tapaus ainakin osoittaa sen, että me tarvitsemme tätä eurooppalaisen tason säädöstelyä entisestään. Mutta minä haluaisin kuitenkin esittää kysymyksen Etienne Marille Ranskassa on ollut kaiken maailman tutkintavaliokuntia, siellä oli kaksi, ja kansanterveysministeriön ja senaatin, ja kaikenlaisia lääkärijärjestöjä ovat tehneet näitä, näitä tutkimuksia ja niin poispäin. Eli tutkimusta on ollut vaikka kuinka paljon, ja mielettömät määrät tiedonantoja on saatu, ja siitä varmaan ajaudutaan vaikka mihin hämmennyksiin niiden välillä, mutta erityisesti nyt on unohdettu se, että meillä on olemassa eurooppalaista lainsäädäntöä ja Ranskassa ikään kuin aika useinkin unohdetaan tämä. Ei omaa eurooppalaista lainsäädäntöä ei muisteta ollenkaan täytäntöönpanna eikä ryhtyä soveltamaan esimerkiksi lääkevalvonnasta. Ja sitten tämä transponointi pitää Ranskassa hoitaa pikapuoliin aivan nopeasti, jotta me olemme sitten samalla, samassa rivissä kaikkien muiden kanssa. Ja tässä täytyy tehdä uusia ehdotuksia esimerkiksi potilaille tiedottamisesta ja niin poispäin. Ja meidän täytyy täytyy Ranskassa pikapuoliin kiiruhtaa saadaksemme myös tuon uuden lainsäädäntötekstin transponoitua lainsäädäntöön pikapuoliin. Eli kysymykseni on juuri se, herra Etienne Marie, eli oletteko te nyt ajatellut sitä, että tässä nyt kyse on ranskalaisesta ongelmasta, joka pitäisi hoitaa ranskalaisella tasolla, vaan pikemminkin kyse on eurooppalaisesta kysymyksestä, joka pitäisi hoitaa Euroopan tasolla. Tämän kysymyksen halusin teille esittää, koska se vaikuttaa minusta hyvin merkittävältä tällä erää. No minä uskoisin, että eiköhän tässä nyt nopsasti ole kaikki sanottu tärkein, vaikka paljonhan tästä olisi vielä puhuttava. Kiitoksia ja sitten Gilles Président, chers collègues, Puheenjohtaja, hyvät kollegat, niin tässä nyt olemme eh, skandaalin sydämessä. Ranskalaisia tämä kovasti, kovasti eh, kiusaa, mutta myös varmasti muita eurooppalaisia. Monet ovat joutuneet uhreiksi sekä Ranskassa että muualla. Ja myös eh, seuraukset ovat herättäneet keskustelua, että miten saataisiin järkevät lainsäädäntökehykset ja poliittiset päätökset näistä asioista. Me olemme parlamentin edustajia täällä Euroopan tasolla ja kuten Rouva Grosset juuri äsken mainitsikin, niin meidän tehtävämme on luoda sellaista lainsäädäntöä, jonka pohjalta lääkevalvonta kehittyy vuodesta 2004 aina se eteenpäin, 2010 niin siitä eteenpäin myös. Ja miten me siis voimme tätä lainsäädäntöä kehittää edelleen tulevaisuudessa, voidaksemme välttää tämän tyyppisten ongelmien uudelleen esiintymisen. Tämä on meidän tehtävämme tässä talossa me olemme asiantuntijoita tämän tyyppisissä mantereen kattavissa ongelmissa. No, minä ensiksi huomauttaisin siitä, mitä komission jäsen jo ehti sanoa vastauksessaan siihen kysymykseen, jonka esitin 15. helmikuuta täysistunnossa Strasbourgissa. E, eli tässä niin tässä juuri äsken Rova tekin puutuitte komission edustajana tähän tutkimukseen. Eli kyse ei ollut ongelmasta, joka olisi koskettanut pelkästään Ranskaa, vaikka tietysti vuodesta 2005 lähtien muissa valtioissa on oltiinkin vedetty tuo lääke pois markkinoilta Espanjassa ja Italiassa. Ja tämä ongelma jatkui Ranskassa, mutta tämä, ja sitten Ranskan oikeuden, oikeuslaitos tekee tietysti oman työnsä tässä yhteydessä, ja tästä sitten varmasti saadaan rikosoikeudelliset seuraukset myös langetettua. Eli kyse on eurooppalaisesta ongelmasta, kuten juuri sanoittekin tietysti, joten meidän olisi täytynyt kaikkien näiden vuosien aikana toimia niin, että Euroopan lääkevirasto oli olisi voinut eh, vähittää tällaisia etukäteishälytyksiä ja sitten muita varoituksia kansallisille viranomaisille, että joku lääke täytyisi vetää pois tai kieltää, tai sen väittäminen toiseen valtioon pitäisi kieltää näin meidän olisi pitänyt toimia tietysti, vaikkakin, kuten sanoitte, hyvä vastuuhenkilö sieltä Euroopan lääketurvaviranomaisesta, eli mikään lainsäädännössä meiltä ei vielä mm, silloin sitounut tähän, mutta nyt virastonne täytyy miettiä sen mandaattia tässä kysymyksessä, ja meidän täällä talossa erityisesti täytyy kehittää lainsäädäntöä siihen suuntaan, että virasto voi toimia. Nyt kun olemme sitten tässä kuulleet sekä komission edustajaa, samoin kuin näitä kahta muuta puheenvuoron esittäjiä, niin voin sanoa, että komission jäsen on meille jo esittänyt suhteellisen paradoksaalisesti, että tämä ongelma on itse asiassa ranskalainen, mutta kuitenkin järjestän tällaisia kestävyystestejä mediatorin yhtey- tapauksen jälkeen. Eli tässä kyllä juuri vahvistittekin, hyvä komission jäsen, meille nämä asiat ja tämän eurooppalaisen luonteen, joka tällä ongelmalla on ja valitettavasti tämä ongelma esiintyy uudelleen, mikäli mitä emme tee. Eli meidän täytyy ryhtyä muokkaamaan juuri lainsäädäntöämme sen lisäksi, mitä on jo saatu aikaiseksi vuonna 2004 ja 2010. Eli kyse ei ole ainoastaan siitä, että me tässä nyt loisimme uusia lainsäädäntömuotoja ja loisimme potilaille parempaa tiedotusjärjestelmää. Totta kai tässä täytyy näinkin toimia, mutta me tarvitsemme tällaisen kokonaissäädöspaketin, koska minä uskon siihen, että näin me voimme voimme tuoda vakavasti otettavan uudistuksen tähän lääkevalvontakysymykseen ja voimme sitten kaikenlaiset konfliktiristiriidat ja turistiriidat pystyä kitkemään tältä sektorilta. Ja minä erityisesti huomauttaisin, että meidän täytyy mennä askelin pitkin harppauksin eteenpäin vuoden 2004-2010 lainsäädännössä, ja koska nyt jos me ryhdymme lukemaan tätä uudelleen, tätä lääkevalvontadirektiiviä, sehän on 2010 tuossa syksyllä juuri hyväksytty, sehän menee aivan oikeaan suuntaan, mutta meidän täytyy nyt erityisesti vakavasti miettiä kaikenlaisia luvanantomenettelyjä ja markkinoille tuomismenettelyjä, samoin kuin eurooppalaisia lääke merkintöjä ja yhtenäistää näitä lääkemerkintöjä koko tasolla ja myös miettiä sitten julkisen, julkisten viranomaisten mahdollisuuksia valvoa markkinoiden toimintaa paljon paremmin lääke, lääkekaupassa ja pyrkiä löytämään yhtä vastavuoroinen ymmärrys ja myös miettiä teollisuuden rahoitusta tähän lääkevalvontaan ja sitten erityisesti kiinnittää huomiota tiettyihin lääketuottajayrityksiin. Ja kansalliset viranomaiset jatkuvasti pyrkivätkin löytämään jonkinlaisen kompromissin kansanterveyskysymyksien kysymysten ja sitten yritysten nopean tahdin tuotekehittelyn välillä. Ja tämä tasapaino on tietysti vaikea löytää ja meidän täytyy tässä Euroopan tasolla pyrkiä auttamaan tässä. On meidän ajatuksemme mikä tahansa, niin joka tapauksessa me tarvitsemme nopeasti hyvien käytänteiden vaihtoa ja ohjeistusta kansallisille viranomaisille, jotta tällaiset järkevät käytännön säännöt, säännöt saavat saadaan luotua. Ja kiitän tosiaan komission jäsentä siitä, että tällaisista kestävyystesteistä varmaan sitten myöhemmin saamme selkeät, järkevät, kattavat selostukset. Ja siihen tietysti lääkeviranomainenkin viraston edustajakin puhui. Ja me tässä sitten näiden kaikkien johtopäätösten jälkeen täällä talossa itse haluamme päästä siihen tulokseen, ettei kyse ole mistään pikkumuutoksista näihin direktiiveihin, vain potilaskysymyksistä, vaan kyse on tällaisesta suuremmasta paketista, suuremmasta käytänteiden muuttamisesta eh, näis, tämä, tällä lääkealalla. Kiitokset kaikille. Thank you. And John... Kiitoksia. Sitten eh, Sonja Parvanova. Thank you very much. Uh, this is... Kiitoksia oikein paljon. Minulle tämä on vakava tapaus. Minulla on henkilökohtainen mielipiteeni tästä tapauksesta sen jälkeen, kun olen lukenut kaiken tiedon ja olemassa olevat asiakirjat, mutta meidän Euroopan parlamenttia pitäisi ottaa vakava päätös ja kun eh, teemme lainsäädäntöä perustuen parhaisiin käytänteisiin, niin tämä ei ehkäise sitä, että voisi tehdä lainsäädäntöä perustuen pahimpiin tapauksiin, eikä tämä ole mikään Ranskan sisäinen tapaus. Tässä on kyse byrokratiasta, lainsäädännön porsanreistä ja erittäin monimutkaisista menettelyistä, jotka joskus asetamme ehkä säädöksiimme ja sovimme neuvoston kanssa siitä, että tällaiset monimutkaiset menettelyt otetaan mukaan, jotka joskus palvelevat teollisuuden etuja, mutta vaarantavat kansalaisten edut. Ja meidän on löydettävä oikea tasapaino. Tässä tapauksessa meillä on selkeää todistusaineistoa siitä, kun se alkoi ristiriidasta, ähm, erimielisyyksistä EMEAN ja kansallisten virastojen välillä. Onneksi sovimme lainsäädännöstä, jossa EMEA saa enemmän äh, valtuuksia, mutta tämä ei tarkoittanut sitä, että Neuvosto olisi ollut tyytyväinen kaikista meidän ehdotuksistamme lääketurvallisuuden alalle ja vieläkin neuvosto hylkäsi joitakin meidän ehdotuksia, erityisesti ehdotukset, jotka liittyvät avoimuuteen. Ja haluaisin muistuttaa siitä, että kun täällä parlamentissa tehtiin ehdotus, että julkaistaisiin eh, EMEAN asiantuntijoiden eturistiriidat, niin parlamentti äänesti vastaan. Tämä oli minusta erittäin yllättävää ja kaikki niille, jotka kannattivat tätä parlamentissa itse asiassa puolet äänesti vastaan ja puolet puolesta ja tämä hävisimme ainoastaan yhdeksällä äänellä ja EMEAn argumentti oli, että tämä aiheuttaa liian paljon hallinnollista taakkaa, jos heidän on julkaistava asiantuntijoidensa sitoumukset ja eturistiriidat. Tässä puhutaan noin sadasta ihmisestä. Kuitenkin täällä kaikki avustajat, joita on yli 2000, joutuvat kertomaan, millaisia niin e, julkaista sitoumuksensa eri eturyhmiin. Mutta tämä ei ole pelkästään raskainen ongelma. Meillä on tässä tällainen kansallinen eturistiriita verrattuna EUn eturistiriitaan, koska, tai EUn etuun, koska tämä on todellakin ää, todellista kansallista protektionismia. Mutta ranskalaiset tuomioistuimet voivat varmaan selvittää tämän tapauksen, ja kaikki, jotka olivat mukana virastoissa ja muissa. Ja sitten se, että Servielille annettiin tämä risti ja miten se tapahtui ja niin poispäin. Ja sitten meillä on tämä henkilökohtainen eturistiriita. Ja sitten meillä on kysymys teollisuuden sponsoroimasta tutkimuksesta. Tässä tapauksessa kun on kyse Mercodioxista ja Pfizerin tuotteista, meillä on vieläkin tämä kysymys siitä, miten teollisuus tukee tutkimusta ja kuinka pitkälti meidän virastomme pitäisi luottaa tähän teollisuuden sponsoroimaan tutkimukseen. Meillä oli vähän aikaa sitten EFSAn päätös, tässä ei ole kyse pelkään EMEAsta ja lääketieteestä, vaan myöskin terveysvälttämissä elintarvikkeissa. Meillä oli tut- tutkimustulos, joka e, esitti, että joitakin terveysväittämiä DHAsta mm, äidinmaidon korvikkeessa. Ja sitten oli yliopistotutkimusta, joka oli täysin päinvastaista. Ja me sitten sanomme, että meidän täytyy luottaa EFSAan, mutta voimmeko todellakin luottaa EFSAan, jos meillä ei ole e, julistusta heidän mm, etu ristiriidoistaan ja miten, miten voimme sitten luottaa näihin asiantuntijoihin. Lisäksi olen sitä mieltä, että tietenkin tässä tarvitaan nyt lääke valvonnan uudistusta ja odotan komission jäsen Dallilta uutta ehdotusta toukokuussa, koska hän aivan selvästi sanoi, että hän on sitoutunut lisäämään avoimuutta ja julkaisemaan eh, erilaiset eh, etunäkökohdat ja ehkäisemään eturistoriitoja tällaisissa virastoissa, jotka käsittelevät eh, väestön turvallisuutta ja terveyttä. Mutta täällä meidän valiokunnassamme on paljon esimerkkejä siitä, että me äänestämme eh, kysymyksistä ja syntyy äänestystuloksia, jotka eivät aina eh, heijasta kansalaisten etua. Meidän tulisi olla vastuullisempia työssämme niin, että me joudu palaamaan samaan asiaan ja uudelleen harkitsemaan säädöksiämme. Ja tämä ei ole ensimmäinen ja ainoa tapaus, jossa EU-lainsäädäntöä ei siirretä kansalliseen lainsäädäntöön Ranskassa ja muissakin jäsenvaltioissa. Meillä on kolme direktiiviä, joita ei ole siirretty vielä Ranskan kansalliseen lainsäädäntöön. Nyt meillä on tämä lääketurvallisuuteen liittyvä direktiivi, jolla on vieläkin ongelma. Ja tämä on osoitus siitä, että tarvitaan näitä korrelaatiotaulukoita, joita vaadimme jatkuvasti jokaisessa neuvottelussa neuvoston kanssa. Tämä on todellakin harkittava, koska 90 vuotta sitten, kun tämä tapaus päätyi viranomaisten pakeille, niin sen jälkeen muutamat tuhannet ihmiset ovat kuolleet ja tämä on tällaisen epävarmuuden ja byrokratian hinta.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 kiitokset, että järjestitte tämän kokouksen kaikkien edu- vuoropuhelun edustajien, osallistujien kanssa, erityisesti Ranskan edustajien ja komission ja sitten EMEAN edustajien kanssa. Minä olen kovasti huolestunut mm, lääketoiminnasta ja minä mietin todellakin sitä, mitä ihmeen hyötyä EMEAsta on, mitä merkillistä hyötyä tuosta virastosta on. Vuonna 90-luvun lopulla oli sitten Italian tiedonanto siitä, että todellakin arvioitaisiin uusi, uudelleen tätä riski riskiä. Ja mitä EMEA teki? yhtään mitään se ei tehnyt. Ja sitten vuonna 1999 EMEA sanoi, että oi voi, ei meillä ole tässä nyt lainsäädäntöä tätä varten, vaikka sitten vuonna 1999 EMEA kuitenkin teki tästä monesta muusta tuotteesta, mutta ei kuitenkaan ottanut tätä mediatoria kohteeksensa, vaikka siinä oli selvät molekyylit, jotka, jotka Äh, aiheuttavat anoreksiaa. Ja tässä ei teillä ollut mitään ajatustakaan vetää tätä lääkettä tai sen lääke, lääkkeen osa pois markkinoilta. Ja sitten tässä nyt kuka onkaan sitten Ranskan viraston johdossa ja kuka sitten johtaa Emean lääkevilantoa Jean-Michel Alexandre, se sama, joka toimii tuolla Ranskassa ja joka sitten myös vastaa tästä lääketurvalvonnasta tuolla Emeassa. Ja lisäksi, kuten täällä jo ehdittiin Igasin suulla sanoa, vuonna 1999. Täytyy kuitenkin muistaa, että siis Italian teksti oli hyvin selvä. Italian asiantuntijan e- e- teksti oli hyvin selvä. Pyydettiin laboratoriolta selvää, tärkeää tutkimusta tästä vaikuttavasta aineesta. Ja kukaan ei tuota tutkimusta koskaan lukenut eikä piitannut siitä pätkääkään. Aina piti odottaa vuoteen 2006 asti. Yhdeksän vuotta piti odottaa vaikka kuinka kauan ennen kuin yhtään mitään tehtiin ja ennen kuin kaivettiin naftaliinista tuo tutkimus. Ja mitä sitten EMEA on tässä tehnyt? Ei yhtään yhtään mitään, se on maannut laakereillaan. Ja tässä täytyy sitten muistaa, että sama henkilö johtaa Ranskan laitosta ja samanaikaisesti hän sitten vastaa myös tästä lääketurvatoiminnasta. Aina ranskalaiset tässä jahtaavat näitä samoja tehtäviä ja valloittavat nämä samat paikat. Ja tässä nyt on tämä teksti vuodelta 2000, 2000-luvun mm, alusta, josta, josta Espanja on esittänyt jo varoituksen, että tässä nyt tämä mediatorin lääkeen käyttö on nyt niin paljon aiheuttaa tätä anoreksiaa taipumusta ja tässä siis lukee kaikki se, selvästi mustana, mustavalkoisella. Tässä on myös vuodelta 2004 toinen kirje EMEAlle vastoin se, mitä komission esittäjä sanoi. Kyllä, tällainen kirje on lähetetty, tällaista tietoa on lähetetty EMEAlle, Italialle ja Ranskalle. On esitetty tästä asiaa ja tätä, tätä tietoa ja on toivottu, että tämä lääke vetää markkinoita. No mitä EMEA tekee? 2003 saatiin Italiasta kirje, 2004 saatiin toinen kirje ja EMEA ei tee yhtään mitään. Ja näitä meidän täytyy odottaa aina vuotta 2006, jotta lopulta sitten ryhdytään tällaiseen tutkimukseen ja sitten lopulta havaitaan, että kas tässä onkin ongelmia. Ja mitäs tämä EMEA tekee? No jälleen kerran ei yhtään mitään. Eli tässä täytyy odottaa, että Ranska vetää mediatorin pois, koska tässä yksi nainen tuli eh, tekemään tästä oman varoituksensa ja otti yhteyttä Ranskan lääketurvan viranomaiseen ja sanoi, että tässä on kyllä selvästi kuolema kyseessä. Ja sitten EMEA 2010 lopulta vasta silloin päättää mediatori vetää markkinoita. Minä olen kyllä siis suoraan sanottuna järkyttynyt. Rova Krostet jo tässä mainitsi, että me tarvitsemme tällaisia Euroopan laajuisia lääkehyväksymisiä. No kyllä minä ymmärrän tämän ajatuksen, mutta mitä te nyt nyt hyvänen aika olette tehneet? Ranska tässä nyt sitten ikään kuin laboratorion kanssa on samassa linjassa, Krostet, anteeksi, eh, niin tässä on selvät eturistiriidat Ranskan eh, laboratorion ja asiantuntijoiden välillä. Tämä minä kyllä tietysti käsitän, mutta Euroopan tasolla täytyy nyt muistaa, että jos jo, monesta valtiosta tulee tietty varoitus ja lääkkeen vaikutuksissa havaitaan tällaisia sivuvaikutuksia, niin, niin miksi tätä sitten tee yhtään mitään? Tässä minä emeasta ottaisin vielä seuraavan ongelman ohjelman esimerkiksi pandemiksiin. tälle on annettu lupa tälle lääkkeelle, ja te saitte var- Ruotsin viranomaisilta varoituksen, ja sanottiin, että nämä lapset, jotka ottavat tätä lääkettä yhdeksän kertaa enemmän joutuvat narkolepsiaan kuin muut lääköt. Ja sitten tämä vedettiin markkinoilta, Ruotsin viranomaiset päättivät jäädyttää tämän lääkeen juuri tuon narkolepsiavaaran vuoksi. Ranskassa sitten taas vastaavia narkolepsiatapauksia oli vaikka kuinka paljon Panembergsin käytön jälkeen 4 prosenttia enemmän kuin muissa lääkkeissä. Ja EMEA, mitä se tekee? Ei yhtään mitään. Ei mitään vedetä poikki, pois markkinoita, tutkimuksiakaan ei näytä tulevan. Kuinka paljon ihmisiä täytyy kuolla ennen kuin te teette yhtään mitään siellä EMEassa? Minun mielestäni tämä on äärimmäisen vakavaa. Ja nyt tässä sitten meillä on komission edustaja täällä, meillä on täällä nyt valvonjat ja tutkijat ja niin poispäin EMEan edustajat. Jos EMEA on täällä Euroopassa siitä syystä, että se antaa lääkeoikeuksia, muutoksia niin, ja sitten näitä, näitä va, va, lä, potilaiden näkemyksiä ei kuulla, vaan mietitään laboratorioiden etuja, niin kyllä tämä tilanne on siigoin äärettömän vakava. Ja IGAS minä tosiaan nyt toivon, että tässä tiedonannossa ne sanotte asiat selvästi ja aina vaan vedetään tänne Euroopan unionin pallo ja Euroopan unionista pallo kansalliselle tasolle. Ei tässä vaan pyöritellään palloa toinen toiselle. Ja tässä nyt kuulin johtajan sanovan, että no ei meillä ole lainsäädäntöä tällaiseen. Voi hyvänen aika, teillä on olemassa tällaista. Minkä takia te ette ole ryhtyneet tekemään yhtään mitään mediatoriin? Mitä ihmeä hyötyä tällaisesta firmasta sitten on, jos monesta valtiosta tulee varoituksia ja teille ei tapahdu tapahdu yhtään mitään. Minä olen aivan käsittämättömän huolestunut tästä kysymyksestä. Tässä täytyy pikemminkin nyt väittää sitä, että EMEA toimii vain laboratorioiden hyväksi eikä mieti potilaiden, potilaiden parhaasta. Kiitoksia sitten äh, Dagmar Rothberend. Kiitos. Yritän nyt ehkä saattaa tähän keskusteluun hiukan rauhaa ja ehkäpä yritän äh, tätä keskustelua nyt jälleen saattaa hiukan raiteilleen. Ensinnäkin kaikki ne, jotka uskovat, että lääkevalvonta lainsäädäntöä muuttamalla, onpa, onpa se sitten tarpeen tai ei, estää jatkossa tämän tyyppisen tapauksen toistuminen erehtyy. Niin kauan kuin me kaikki täällä hyväksymme sen, että mikä tahansa lääke voi saada kansallisen käyttöönottoluvan niin kauan kuin tämä on mahdollista, näitä tapauksia tulee eteemme. Niin kuin François Crostet, minäkin olen aina keskitettyä lääkelupamenettelyä tukenut, mutta en ole saanut tukea tälle ehdotukselle. Ranskalaiset, saksalaiset edustajat ovat tätä vastustaneet. Tämä työllistää monia ihmisiä, jotka haluavat jatkossakin hoitaa tätä tärkeää työtä, mutta rouva Rivasi, hyökätkää EMEA vastaan vasta sitten, kun meillä on keskitetty eurooppalainen lupamenettely. Tässä vaiheessa teillä ei ole mitään oikeutta hyökätä EMEA vastaan. Tämä on vain teidän oma neuroosinne. sinne Kaikilla virastoilla on omat sääntönsä, toimintasääntönsä, ja EMEAN säännöissä lukee hyvin selvästi, mitkä ovat EMEAN vastuudet. Me täällä parlamentissa voimme EMEAN sääntöjä muuttaa. Mielelläni niitä lähtisin muuttamaan. Kaikilla virastoilla on tällaiset sääntönsä EFSalla, kemikaalivirastolla. Joskus luodaan uusia sääntöjä, myös uusia rakenteita, mutta nämä rakenteet on täysin lukkoon lyöty. Jäsenvaltiot 15 vuotta sitten vastustivat eurooppalaisen lääkelupaa menettelyn käyttöönottoa. Herra Pottahan tämän kuvaili. Jäsenvaltiot vihasivat koko ajatustakin. Ja mitä tulee tähän pääasialliseen ihmisille tarkoitettuihin lääkkeisiin päättävään työryhmään, niin siinä on edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta. Minä olen mielelläni, haluan mielelläni poistaa tämän rakenteen. Ei emmeakaan haluaisi tällaista tahoa, jossa on edustaja jokaisesta jäsenvaltiosta. Poistetaan se sitten. Eli mitä voimme tehdä välttääksemme lääkeaineiden äh, aiheuttaman vaaran. Pyytäisin nyt hiukan rauhaa tähän keskusteluun. Herra äh, Marie, toivottavasti muistan nimen oikein, sanoi hyvin tärkeän asian. Hän sanoi monia tärkeitä asioita, mutta yhden erityisen tärkeän. Hän totesi, että uudet hakemukset ovat paljon äh, kiinnostavampia kuin olemassa olevien lupien tarkastelu. Älkäämme nyt kuvitelko mitä. Me tiedämme aika vähän tästä taustasta. On kliiniset kokeet, tutkimukset, vaikka mä sitä sun tätä, mutta me tiedämme kuitenkin näistä lääkkeistä aika vähän. Meillä on paljon toivoa siitä, että lääke olisi hyväksi. Erityisesti eh, potilasjärjestöt, eh, sairaiden ihmisten eh, edustajat toivovat, että nämä lääkkeet hyödyttäisivät ihmisiä, mutta vasta päivittäisellä käytöllä saamme tarpeeksi tietoa näistä erilaisista uusista lääkkeistä. Lääkeainevalvonta toimii vain siinä tapauksessa, että sen käytössä ovat kaikki tiedot, kaikki saatavilla olevat tiedot. Ei ole mitään takuuta siitä, että jokainen lääkäri kertoo sivuvaikutuksista potilaalle. Vielä vähemmän on, tai että potilas kertoo kokemistaan sivuvaikutuksista lääkärille ja vielä vähemmän varmuutta on siitä, että lääkäri sitten välittää tämän tiedon eteenpäin. Tähän liittyy aina se, että toivotaan, että näin tapahtuu, mutta ei välttämättä tapahdu. Eli jo luvan saaneiden lääkkeiden käytön tarkastelu ja tarkkailu ja valvonta on aivan yhtä tärkeää kuin uusien lupien myöntäminen, mutta se jää usein sivuun. E, monet ovat todenneet, erityisesti Gilles Pagnon, että valvontaa täytyisi vahvistaa Ähm, Rivasi totesi, että emme ole tehnyt yhtään mitään. Kaksi pääasiallista virantoa, virastoa tai tapaa toimia, onko virasto äh, hallintovirasto vai äh, käytännön toimiva virasto. Nämä kaksi eroa on tehtävä, mutta virasto itse ei tästä suinkaan päätä. Komissio No niin, kyllähän virasto tietenkin voi antaa lehdistötiedotteen, mutta kun Rivasi sanoi, että komissio on tiedottanut, no komissio tiedotti tietenkin emeltä saamiensa tietojen pohjalta. Ei ollut Testorilla näitä tietoja ollut eikä myöskään komission jäsenillä. EMEAN täytyisi olla riippumaton viranomaisista, jotka tekevät päätöksiä, ja sen pitäisi olla riippumaton päätöksentekijä. Eli mitä tässä nyt voitaisiin muuttaa? Parvanova viittasi siihen, että kyse on hyvin monimutkaisista menettelyistä ja byrokratiasta – ja sit, niin, Parvanova sanoi aika tärkeän asian äh, EMEAn ja kansallisten viranomaisten välisestä konflikteista. No kyllähän tämä konflikti tietenkin on edelleen käynnissä ja uskokaa pois, että edelleen on niin, että kansalliset viranomaiset äh, eivät ollenkaan pidä äh, keskitetysti Ähm, luvan saaneista lääkkeistä. Ne haluavat itse myöntää lupansa. Uskotteko te todella, todella että 27 riippumatonta eri järjestelmää on parempi kuin yksi keskitetty järjestelmä? Oletteko te Rivasin kanssa todella sitä mieltä, että 27 erillistä lupaa on parempi kuin yksi keskitytty lupa? Parempi? No hyvä on. Mitä ihmeessä te voitte olla noin naivi? Mitä ihmeessä te voitte tällaista kuvitellakaan? Eihän tässä nyt tarvitse kuin katsoa, totta kai tilanne on monimutkaisempi, vähemmän läpinäkyvä ää, kuin, että jos EMEA saisi hoitaa asian. Ää, herra, voit varmasti tämän teille selittää. Tietenkin ää, heidän täytyy esittää omat sitoumuksensa. No sitten nämä korrelaatiotaulukot, kyllä ne ovat tärkeitä, mutta emme me nyt puhu siitä, että ottavatko jäsenvaltiot tämän lainsäädännön oman lainsäädäntönsä. No, paperilla ehkä ottavat, mutta entä sitten tämän lainsäädännön käytännön soveltaminen jäsenvaltiossa? Siitähän tässä on kyse. Eihän tätä nähdä ennen kuin ihmiset mahdollisesti sairastuvat. Tähän asti se on paperia ja äh, lainsäädäntöä ja sen osalta vaan toivotaan, että se toimii. Mm. Mitä tässä voitaisiin muuttaa? En minä tässä nyt turhia halua kuvitella. Lääkkeiden suhteen meillä tulee aina eteen ongelmia. Ainut etu tässä nyt olisi se. Ja, niin. Ainoa hyöty tässä olisi se, että ää, keskitetysti luvan saaneella lääkkeellä on myös keskitetty valvontamenettely. Sitä ei ole, jos meillä on kansalliset luvat. Välillähän jäsenvaltiot sattumanvaraisesti hyväksyvät toistensa myöntämiä lupia ja välillä taas jättävät hyväksymättä. Minä olen valmis tekemään muutoksia EMEAn säännöstöön, kaikkienkin virastojen säännöstöön, jos me kiellämme virastoilta sen, että johtokunnassa toimiva ei voi tulla johtajaksi. No, tämä koskee eri virastoja. Meillähän on ollut erilaisia tapa- tapauksia, mutta niin kauan kuin meillä ei ole selkeitä sääntöjä, niin älkää me ihmetelkö, että jäsenvaltioiden edustajat istuvat johtokunnissa ja joskus, no niin tällä hetkellä on ollut irlantilainen johtaja, meillä on ollut ranskalaisia edeltäjiä ei tämä minua sinänsä haittaa, mutta jokaisessa tapahtumassa viimeisten 15 vuoden ajan olen toistanut samaa. Meidän on pantava syy niiden niskoille, jotka sen ansaitsevat. Jäsenvaltiot. Antonia, ehkä tämä voidaan tehdä helpommin, mutta en minä nyt emme lähtisi heikentämään. Sehän nyt on ainut ainut toimiva taho tässä. No jos ne ovat tehneet virheitä, niin äh, se on sitten todistettava. 98-99 emme ei taatusti tehnyt yhtään mitään väärin. Herra Marie tässä jo totesi kuitenkin Ranskassa te- tehdyistä virheistä, että niitä tehtiin. Ja äh, asia tulee meille Euroopan parlamentissa huomattavasti selvemmäksi. Tällainen kansallinen tapaus, niin kuin Ranskan tapaus, tekee selväksi, että kansallinen lupamenettely ei toimi ja toivoisin, että kaikki tämän muistamme. Linda Mäkävän. Kiitoksia sitten Linda Mäkävän. Kiitoksia puheenjohtaja. Se mitä olemme kuulleet Mediatorin historiasta on erittäin huolestuttavaa ja selkeästi järjestelmässä on porsaareikiä. Minä olin viimeisimmän lääketurvallisuuslainsäädännön esittelijä ja olen tässä tunnen olevani erityisen vasta, äh, erityisesti vastuussa. Ja kun kuulin mediatorista tammikuussa, otin yhteyttä EMEAan ja minulle sanottiin, että uusi lainsäädäntö solkee kaikki porsanreijat, mutta nyt meillä on komission stressitesti, olen kiitollinen komissiolle siitä, että se on sen tehnyt. Ja kuulemme, että lainsäädäntö on vielä tehtävä joitakin muutoksia joten toivoisin, että komissio hoitaisi nämä muutokset mahdollisimman kiireellisesti ennen kuin meidän täytyy panna täytäntöön tämä lainsäädäntö, koska täällä on paljon varjoesittelijöitä paikalla tässä salissa tänään ja tästä olisi erittäin paljon hyötyä, koska minulla on itse asiassa tässä näiden artiklojen teksti, josta me keskustelemme ja kun olen nähnyt ja kuullut komission stressitestin tulokset, minä olin esittäjän, täällä oli varjoesittelijä. Mekin mielelläni haluaisimme tietää, mitä komissio sai selville, koska meille sanottiin, että joka tasalla vahvistamme lainsäädäntöä. Me kaikki halusimme vahvistaa lainsäädäntöä ja kaikki se, mitä kuulimme komissiolta ja EMEALta, oli, että jokaisella askeleella vahvistimme lainsäädäntöä. Jos täällä on vielä kysymyksiä, niin joitakin kysymyksiä voidaan ehkä mielestäni ratkaista varsin nopeasti, jos katson tätä tekstiä edessä, niin jos on esimerkiksi kansallinen poisvätäminen markkinoille, niin siitä voi tehdä automaattinen ihan pienillä muutoksilla tekstissä. Sama koskee lääketeollisuuden yrityksiä, automaattinen poisvetäminen. Nämä toivottavasti tulevat meidän pöydillemme ja toivottavasti kaikki osapuolet täällä parlamentissa sanovat kyllä, jotta saamme, saada nämä, saamme nämä nopeat muutokset tehtyä. Jotkut asiat ovat parantuneet. Äh, edustaja Parvanomalle näistä äh, etu, sidosryhmien äh, ilmaisusta. Uudet nettisivut vaativat, että täytyy ilmoittaa taloudelliset edut, talouden, epäsuorat edut ja monet muut kysymykset ennen jokaista kokousta. Ja edut, jotka liittyvät erilaisiin esityslistalla oleviin kysymyksiin, joten olemme edistyneet tässä eturistiriita-asiassa. Olemme myöskin eh, edistyneet eh, turvallisuustutkimuksissa ja nyt näitä tutkimuksia voidaan vaatia tekemään eh, etukäteen. Niitä on pyydetty niitä tekemään, näin ei koskaan tapahtunut, nyt lainsäädäntö vaatii sitä ja jos niitä testejä tehdään, niin sitten lainsäätäjän käsissä ovat, olevat välineet ovat vahvemmat ja sitten lista lääkkeistä, joita varten tarvitaan mm, jälkimarkkinalupa, on julkaistu nettisivuilla. Ja tämäkin oli yksi Ranskan kritiikeistä. Eli parannuksia on, mutta todellakin haluan, että jos on asioita, joita voimme korjata mahdollisimman nopeasti, tehdään se ennen kuin lainsäädäntö astuu voimaan. Tiedän, että EMEA työstää täytäntöönpanoa ja meidän täytyy varmistaa, ettei porsaareikiä ole. Jos siellä jotain on, niin ne on suljettava. Ja jos neuvostossa eh, ihmiset eivät halua niitä sulkea, niin heidän tulee liittää kansalaisille miksi, koska me Euroopan parlamentissa voimme vaatia, että porsaarejat suljetaan ja jos eh, neuvosto ei sitä halua tehdä, niin sitten se voi selittää kansalaisille, että miksi ei. Nyt vieraamme saavat vielä puheenvuoron, mutta aikaa ei ole kovin paljon, joten pyytäisin, että puhutte lyhyesti, korkeintaan kolme minuuttia. Ensin Ikasin edustaja, olkaa hyvä. Monsieur le Président, euh, donc très rapide. Niin, puheenjohtaja, ihan nopeasti. Tässä on puhuttu Euroopan ja Ranskan viranomaisvirastoista ja lainsäädännöstä. Muistuttaisin ministerin, Ranskan terveysministerin ajatukset, eli meidän täytyy kantaa vastuu suoraan ja erityisesti puhua tuosta laboratoriosta, joka 30 vuoden ajan on käyttänyt kaikki mahdolliset keinot pimittääkseen tietoa tämän lääkeen vaikutuksista ihmiseihin ja myös sitten näitä varoituksia estänyt toteuttamasta ja ollut kaikissa mahdollisissa asiantuntijatahoissa mukana ja ensimmäisissä tutkimuksissa myös on siis käyttänyt kaikkia mahdollisia lainsäädännön muotoja omaa strategiansa edistämiseksi. Tämä ensiksi sitten toiseksi on olemassa muutamia kohtia tässä tekstissä, joita hallinto- ja parlamenttien valiokunnat Ranskassa ovat käyneet läpi, ja niitä, niihin on myös viitattu ja kysymyksissä, ja on myös mietitty tästä, tätä, tätä asiantuntijuutta julkisen ja yksityisen sektorin puolella ja riskinarvioinnin piirissä. Ja tässä täytyy tietysti arvioida lääkkeitä niiden terapeuttisen lisäarvon myötä. Ja Ranskassa yleensä kyllä kaikkia konsultointiprosesseja toteutetaan loppuun asti. Ja olisi pitänyt toimia niin tietysti myös tämän mediatorin kanssa myös. Ja tätä, tätä käydään läpi nyt tosiaan paraikaa oikein perinpohjaisesti. Kiitoksia. Then... Kiitoksia. Sitten näemme edustaja. Onko hyvä. Kiitos äh, puheenjohtaja Krostetti ja, ja Rothbergentia haluan kumpaakin lämpimästi kiittää heidän puheenvuoroistaan. He tekevät hyvin selväksi hekin sen, että emme antaa merkittävän panoksen Euroopan terveys, terveydenhuoltojärjestelmille ja katsoo tulevaisuuteen. Täällä käytiin keskustelua muustakin kuin mediaattorista ja se on sinänsä mielestäni tärkeää, että Rouva Mäkävän lääke valvontaa vahvistetaan äh, uuden lainsäädännön kautta Euroopan tasolla voimakkaastikin, mutta niin kuin te täällä Euroopan parlamentissa erinomaisesti tiedätte. Parempi on aina hyvän vihollinen. Ja näin ollen tämäkin lainsäädäntö voisi mennä vieläkin pidemmälle, mutta nyt meillä on uutta lainsäädäntöä ja yritetään nyt ensin saada se ää, täytäntöön pantua. Ja haluaisin varoittaa teitä siitä illusiosta, että vahvistamalla lääkevalvontaa 27 valtiossa voidaan estää kriisien syntyminen. Päinvastoin, jos me katsomme tarkasti kaikkia niitä tuotteita, joita markkinoilla on, jos lääkevalvontaa vahvistamalla vaadimme lisätutkimuksia, jos vaadimme päivitettyjä tutkimuksia kaikista kansallisen lupamenettelyn hyväksymistä tuotteista kriisit lisääntyvät, eivätkä suinkaan vähene, koska tähän asti markkinoilla olevia tuotteita on suojeltu tavallaan jäsenvaltiossa aika heikon lääkevalvonnan kautta ja aika heikon raportoinnin kautta. Ja kun tätä vahvistetaan olemassa olevien tuotteiden heikkoukset paljastuvat ja kritiikki, joka lääkkeisiimme kohdistuu, tulee pikemminkin lisääntymään kuin vähenemään. Sopeeko, että ää, kollegani tässä vieressä voi kertoa vielä pandemiksista muutamia yksityiskohtia, koska tämä asia ei tullut täällä nyt aivan selväksi. No, kyllä se sopii, mutta oikein lyhyesti. Kiitos. Kiitos for which the committee... Kiitoksia. Palaisin vielä siihen, mitä valiokunta viime viikolla sanoi tiedot Suomesta, Ruotsista ja myös Ranskasta pandemiksiin liittyen. Valiokuntahan keskustelu, keskusteli varovaisuusperiaatteen toteuttamisesta niin, että voitaisiin katsoa näitä tutkimustuloksia rauhassa. Tiettyjä menettelytapa- tai metodiongelmiakin mahdollisesti oli, mutta joka tapauksessa riskianalyysi on tehtävä ja kun panemiksia on ää, tai mm, annetaan ihmisille, niin äh, sitä ei tulisi antaa lapsille eikä nuorille, koska tällä hetkellä tutkimukset äh, ovat vielä kesken ja tuloksia saadaan heinäkuussa. Komiteamme katsoi kaikkia olemassa olevia todisteita ja äh, on suositellut muutosta lääkkeen käyttöön ja palaa asiaan heinäkuussa. Kiitoksia ja nyt komission edustaja Rova Testori lopuksi. Pari minuuttia, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin käsitellä kolmea kysymää. Lääketurvallisuus, mm, eturistiriidat ja vastuu. Ensinnäkin lääketurvallisuus. Lääke lääkkeissä meillä välitettävästi on eh, joskus sivuvaikutuksia, kun lääkkeitä käytetään. Se, mitä me arvioimme sitä ennen, on kliinisiä testejä. Se ei ole todellista elämää, eikä eh, ole kyse henkilöstä, jolla on oma ruumiinsa, joka reagoi omalla tavallaan. Mutta meidän täytyy olla rohkeampia, kun lääketurvallisuusviranomaiselta tulee viestiä. Meidän tulee olla rohkeampia toimimaan ja puuttumaan asiaan ja vetämään tuotteita pois markkinoilta. Ja haluan vakuuttaa Linda McEvenille. Meidän uusi lainsäädäntö on valtaisa askel eteenpäin. Mitään perusteellista uudistusta ei tarvitse tehdä, kuten on sanoo, koska se on erittäin hyvä. Siinä, vain muuta, siinä on muutamia elementtejä, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ensinnäkin potilaille annetaan valtaa. Potilas voi nyt kertoa viranomaisille faktoista. Se laajentaa kysymystä siitä, mitä ovat sivuvaikutukset, vaikutukset, joita ei haluta. Ne mediatorinkin tapauksissa olivat sellaisia, jotka syntyivät, kun lääkettä käytettiin muihin kuin määrättyihin tarkoituksiin. Ja sitten se määrittelee roolin yhteisön luvalle ja kansalliselle luvalle. Ja tämä rooli, joka on EMEalla, joka hyödyntää tätä Eutranettia, joka on myös julkinen, varmistaa sen, että kun on merkkejä ongelmista, meidän täytyy reagoida ja ryhtyä toimiin eturistiriidasta. Tässä mielestäni tilanne on paranemassa. Uudet säännöt, jotka EMEA on hyväksynyt viime joulukuussa, varmistavat, että avoimuutta on kaikkien eh, mukana olevien henkilöiden potentiaalista tai eturistiriidasta, koska on aivan selvää, että emme täytyy luottaa kansallisiin asiantuntijoihin, mutta meidän eh, täytyy päästä käsiksi heidän eh, julistuksiinsa ja sen me teemme nyt minun komission jäsenen alaisena. Katsomme kaikkia virastojen asiantuntijoiden julistuksia, jotta olemme varmoja, että vaatimukset ovat korkeat. Mitä tulee vastuuseen, luotan siihen, mitä herra Marija sanoi vastuusta. Ja haluaisin korostaa vielä kerran vuoteen 2004 asti ainoastaan jäsenvaltioiden vastuulla oli Ähm, lääkkeiden, lääketurvallisuuden valvominen, kun tuotelle annettiin luva. EMEAlla oli ainoastaan hallitusten välinen rooli, se ei ollut eurooppalainen toimivaltuus. Tässä kyse ei siis ollut EUn valtuuksista. Kiitoksia. Kiitos. Näin tämä esityslistan kohta on saatu käsiteltyä. Kokous päättyy. Seuraava kokous 24.25. toukokuuta iltapäivällä. Meillä on myös kokous. Keskustelemme ilmastonmuutoksesta kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Pyytäisin, että otatte kaikki asiakirjat ja muut tavaranne mukaan, koska jos jätätte tänne paikalleen nyt jotain, se todennäköisesti on siivottu pois äh, iltapäivää silmällä pitää. Kiitos. Pusna medimiko.